All right, dear colleagues, uh, I would suggest that we... No niin, hyvät kollegat, ehdotan, että aloitamme. Aloit... Päätämme. Aloitamme kuulemistilaisuuden. Hyvät naisten herrat, tervetuloa meidän julkiseen kuulemistilaisuuteemme. Haluaisin erityisesti toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Lewandowskin, joka vastaa siis eh, budjettiasioista. Hienoa, että olette täällä. Ja nyt eh, me odotamme myös tilintarkastustuomioistuimen eh, puheenvuoroa ja, ja asiantuntijoiden puheenvuoroja. Aihe, josta me tänään puhumme, on erittäin tärkeä ja ainoastaan meidän valiokunnallemme, vaan kaikille Euroopan unionin toimielimille. Lissabonin strategia, joka käynnistettiin vuonna 2000 ja uudistettiin vuonna 2005 ja muuttui vuonna 2010-2020 strategiaksi, on ollut ehkä komission kaikkein tärkein projekti Barroson johdolla. Tarkoituksena oli tehdä EUsta 2010 kaikkein kilpailukykyisin ja dynaaminen tietopohjainen talous eh, maailmassa, joka pystyisi taloudelliseen kasvuun, jossa olisi enemmän ja parempia työpaikkoja, jossa sosiaalinen koheesio olisi hyvä. Me tiedämme, että vuoden 2008 talouskriisi kuitenkin mureutti eh, tiettyjä mahdollisia eh, tuloksia. Onhan ihan itsestäänkin selvä, että tämä kunnianhimoinen projekti koskee kaikkia unionin kansalaisia ja senpä vuoksi tämänpäiväinen kuuleminen on erittäin äh, hyvä sen vuoksi, että meillä on nyt mahdollisuus katsoa, mikä tilanne on juuri ennen vaaleja. Tämä strategiahan, tai onko tämä strategia ollut menestyksekäs? Onko se tuonut lisäarvoa talous- ja sosiaalipolitiikkaan jäsenvaltioissa? Ovatko jäsenvaltioiden taloudet kasvaneet? Ovatko jäsenvaltiot kyökkeneet toteuttamaan tarvittavat rakennemuutokset? Nämä ovat esimerkiksi kysymyksiä, joita voidaan ottaa esiin. Mutta me keskitymme nyt erityisesti siihen, millä tavalla Euroopan unionin budjetti on toteutunut Lissabonin sopimuksen pohjalta. Tämä on nyt osa meidän kuulemistamme ja haluaisin vielä painottaa, että tämä aihe on erityisen tärkeä meidän valiokunnallemme. Ja meidän on nähtävä ja tarkasteltava, millä tavalla Euroopan rahoja on käytetty kaikkien kansalaisten eduksi. Me teemme sen erittäin tarkkaan ja ö, eri, lähinnä vastuuvapausmenettelyiden kautta. Meidän työmme perustuu kahteen. Äh, ensinnäkin se, että mitataan äh, politiikan täytäntöönpanon äh, oikeudellisuutta ja sen lisäksi tarkastuslausuma on tämä toinen DAS, eli jonka pohjalta voidaan mitata tuloksia. Hyvät naiset ja herrat, meidän valiokuntamme on pyytänyt, että komissio nimenomaan toimisi toiminnan tarkastusten pohjalta ja me olemme myös nähneet, että artiklan 318 pohjalta EU on kyennyt yhdistämään budjetin ja tavoitteet ja niiden saavuttamisen yhteyden. Ja äh, herra Gairin mietinnössä komission äh, vastuuvapauden myöntämiseltä 2011 asia on käsitelty samoin kuin minun äh, mietinnössäni. Budjettiviranomaiset tarvitsevat selkeät näkemykset siitä, miten on saavutettu unionin tärkeimmät tavoitteet niin, että voidaan toimia ajoissa ja ennakoida myös asioita. Meidän mielestämme komission pitäisi ottaa vakavasti nämä tavoitteet, jotka se on itse myös määritellyt liittyen älykkääseen kasvuun. Ja muistuttaisin, että 57,6 prosenttia koko vuosibudjetista vuonna 2014 ja tähän liittyy myös se 2020-strategia. Tämä kehitys kohti toiminnan lisäämistä. Se täytyisi tehdä budjetin tarkistamisen yhteydessä. 2013 parlamentti pyysi komissiota nimittämään työryhmän, jossa olisi komissio, parlamentti ja neuvosto edustettuna, samoin kuin tilintarkastustuomioistuin, niin että voitaisiin katsoa, millä tavalla toimintojen, toimintaan perustuva budjetti on toiminut. Ja parlamentti poliittisesti arvioi, kuinka komissio onnistunut ja toivomme, että komissio suhtautuisi positiivisesti näihin näkemyksiin, mitä parlamentti ilmoitti kesäkuussa, heinäkuussa 2013 ja parlamentti on toistanut tämän moneen kertaan. Tämän sanottua, niin kun meillä ei ole käytäntöön perustuvaa budjetointia, on ehkäpä muistutus nyt siitä, että meidän täytyy katsoa, mitä välineitä meillä on käytössämme ja joita me voimme käyttää. Ja meidän tulisi käyttää vain sellaisia välineitä, jotka meillä on käytettävissämme. Tänä päivänä on kysymys äh, Lissabonin strategiasta. Aihe on hyvin mielenkiintoinen ja minulla on kunnia aloittaa tämä kuuleminen näihin sanoihin. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron meidän esittelijällemme Inge Gresslelle. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon. Toivottavasti oikein sydämesti tervetulleeksi kaikki puhujat. Ei ollut helppo saada kaikkia puhujia paikalle, koska näytti siltä, että tämä otsikko Lissabonin strategia monien mielestä oli vain tällainen tyhjä otsikko, mutta jos ajatellaan Lissabonin strategiaa, joka herätettiin henkiin vuonna 2000 ja muuttui uudeksi vuonna 2010, siinä on noin 1,5 miljardia euroa, 1,5 miljardia euroa, joten kysymys kuuluu, mitä näillä rahoilla on oikein saatu aikaiseksi? Lupailtuna oli se, että EUsta tulisi kestävin, kilpailukykyisin talous, kestäviä työpaikkoja ja sosiaalista kohesiota. Näin lupailtiin. että meitä kiinnostaisi kyllä, miten tietopohjaiseksi yhteiskunnaksi muututaan. Tutkimus ja kehitys oli yksi, toinen yhteiskuntamallin uuden aikaistaminen ja sitten kolmantena kestävän talouskehityksen toteutuminen. Meitä kiinnostaa kyllä, mitä on saatu aikaiseksi, kun on esitetty ihan konkreettisia tavoitteita. Kyse ei ole siitä, että haluamme osoittaa, että mistään ei ole tullut mitään, vaan meidän on ponnisteltava kertomalla, mitä on saatu aikaiseksi, mitä on opittu ja miten on muutettava, parannettava Eurooppa 2020 strategia, että tulokset muuttuvat vielä paremmaksi. Jotkut maat ovat pärjänneet hyvin, Pohjoismaat, Itävalta ja Alankomaat – Jotkut maat ovat pärjänneet ihan hyvin, Ranska, yhdistynyt kuningasmaakunta ja oma maani Saksa, ja sitten vähemmän hyvin ovat selvinneet esimerkiksi Portugali ja Kreikka. Että meidän täytyy kyllä kysyä, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä tällaisen strategian kautta ylipäätään voidaan saada aikaan. Joten kysymykset, joita minulla on niin esimerkiksi se, sopiiko todella yksi malli kaikille – voivatko ihan erilaiset jäsenvaltiot käyttää samaa taloudellista mallia. Sitten avoin koordinointimalli, joka oli heikkous Lissabonin strategiassa. Mitä siitä voidaan oppia myös, mitä tulee komission vaikutusvaltaan? Mitä on opittava, jotta Eurooppa 2020 ohjelmasta tulee menestys? Lissabonin strategian tavoitteitahan piti tukea eurooppalaisin varoin, ja säätellään täytäntöönpanoa rakennerahastovarojen osalta – suurimmassa roolissa ne ovat kuin tähän mennessä. Kyse ei ole mitään, mistään ylimääräisestä luksuksesta, vaan näin saadaan kasvua ja työpaikkoja. Sitten lippulaivahankkeet. Miten komissio voi huolehtia sitä, että EU-varoja voidaan käyttää hyvässä yhteistyössä kansallisten ohjelmien kanssa? Minä kiittäisin kaikkia siitä, että tulitte. Ja herra puheenjohtaja, tässä oli jo minun johdantoni. Tämä on jännittävä iltapäivä. Meidän pitäisi useammin pohtia sitä, mitä toimillamme on saatu aikaiseksi, ja ainoastaan niin, että aina tehdään uusia laitteita. Ensin pitäisi katsoa, mitä vanhoilla ohjelmilla on käynyt. Kiitos. Kiitos eh, esittelijä tästä alustuksesta. Ja näistä kysymyksistä, jotka eivät aina ole ehkäpä niitä kaikkein halutuimpia. Nyt haluaisin äh, toivottaa tervetulleeksi Jean-Christophe de Frengen, joka tulee Brysselin äh, Eurooppa-opintojen yliopistosta. Tervetuloa. Mikrofoni. Oui, je vais donc euh, essayer de structurer. Yritän oman puheenvuoroni jakaa useampaan osaan. Ensin yritän selittää sitä kontekstia, jossa tämä Lissabonin strategia laadittiin. Ja sitten osoittaisin sen sisäänrakennetut heikkoudet ja ne ongelmat, jotka aiheutuvat yhden koon ratkaisusta. Ei otettu huomioon riittävästi talouden heterogeenisuutta eri jäsenvaltioissa. Ja tämän jälkeen pääsemme analysoimaan nykytilannetta ennen kaikkea sitten vuoden 2009 kriisin. Ja yritän osoittaa, että EU 2020 Lissabonin seuraaja ei täysin vastaa niitä talouden kehityskulkuja, joita voidaan havaita keskisessä Euroopassa ja toisaalta periferiamaissa. Siellähän on saatu parempaa tulosta aikaiseksi taloudellisesti. Kenties lähtisin liikkeelle kontekstista, jossa strategia laadittiin. Aina 90-luvun loppuun saakka eurooppalainen strategia pyrki parantamaan Euroopan markkinoiden integraatiota. Vuosikymmenien ajan todettiin, että tehoikkoimmat yritykset, monikansalliset amerikkalaiset yritykset saivat etua siitä, että ne toimivat sisämarkkinoilla ja näin syntyi sitten suurtuotannon etuja, hyötyjä. Ja Euroopassa taas markkinat olivat liian sirpaloituneet, oli tulliesteitä, tarifiesteitä ja tällaisia samanlaisia suurtuotannon etuja ei saatu aikaiseksi pienillä, pienemmillä markkinoilla. Vaikkakin sitten tullimaksuja ja tariffeja poistettiin aina 68 vuodesta lähtien, niin esteitä edelleenkin oli Euroopan markkinoilla. Samanlaisiin etuihin ei päästy Euroopassa kuin Amerikassa. Haluttiin parentaa myös yhteisön sisäistä äh, kilpailutilannetta niin, että eurooppalaisten yritysten kokoa voitaisiin kasvattaa, jotta päästäisiin näihin suurtuotannon etu, etuihin myös Euroopassa. Tästä ajattelutavasta laadittiin sitten Jacques Delorsin valkoinen kirja – ja sitten se, mitä maksaisi Euroopan poissaolo 80-luvulla. Ja tässä hengessä monia esteitä, teknisiä ja kaupan esteitä poistettiin jäsenvaltioista, jotta saatiin aikaiseksi sisämarkkinat. Ja sitten neljä perusvapautta liikkuvuuden suhteen syntyivät. Tämä nopeutti sitten myös valuutta yhdentymistä ja rahapoliittista yhdentymistä. Vaikkakin integraation näkökulmasta ja talousintegraation näkökulmasta etuja syntyi, mutta sitten 90-luvulla ja aina 2000-luvun alussa syntyi valtavasti fuusioita ja yritysostoja. Tämä oli ennen kuulumatonta Euroopassa. Kun ajatellaan globaaleja amerikkalaiskokoisia yrityksiä, niin tällaisia syntyi Eurooppaankin – muun muassa kemian alalle, autoteollisuuteen. Eurooppalaiset yritykset saivat kiinni eh, matkaansa, eroansa suhteessa amerikkalaisiin yrityksiin. Ja vaikkakin tällaista kasvua oli, niin kuitenkin teknologisesti Amerikan talous suoriutui paremman, paremmin. Havaitsimme, että yhteisestä valuutasta ja yhtenäismarkkinoista huolimatta Amerikan talous suuntautui kohti uudenlaista kasvua, joka pohjautuu pidemmälle teknologiaan, tekniikkaan ja käyttää hyödykseen kansainvälistymisen mahdollisuuksia tuotannossa. Tukeuduttiin myös nouseviin talouksiin, joiden kautta tuotanto järjestettiin. Ja keskityttiin nimenomaan amerikkalaisissa yrityksissä tutkimus- ja kehitystyöhön ja niin sanottuun brändäykseen – luotiin maailmanlaajuisia tunnettuja merkkejä. Ja sitten äh, suosittiin myös alihankintaa kolmansista maista, kehittyvistä, nousevista maista. Äh, myös äh, Itä-Aasiaan suuntauduttiin kansainvälisten tuotantoverkostojen kautta. Tässä totta kai nousivat esille Microsoft ja Applein kaltaiset yritykset, jotka toteuttivat alihankintaa näissä Aasian nousevissa talouksissa. Ja sitten tuotanto siirtyi myös loppujen lopuksi Kiinaan. 90-luvulta lähtien Yhdysvalloissa koettiin uuden teknologian alalla, uuden talouden alalla etumatkaa. Uusia yrityksiä syntyi näille uusille aloille, jotka käyttävät internettiä ja viestintäteknologiaa hyväkseen. Syntyy myös uusia aloja, bioteknologia ja nanoteknologia. Amerikkalaiset yritykset ottivat tässä melkomoisen etumatkan. Näissä puitteissa Lissabonin strategia äh, laadittiin, havaittiin, että on otettava tätä eroa kiinni suhteessa Amerikan talouteen ja ennen kaikkea tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan todettiin, että tavallaan Amerikan taloudessa investoidaan suurempi osuus BKTstä kuin Euroopassa tutkimus- ja kehitystyöhön ja uutta teknologiaa kehittyy paljon enemmän ja eurooppalaisen talouden vahvat kohdat näyttivät olevan tällaiset kypsemmät, vanhemmat talouden alat, niin kuin esimerkiksi kemian teollisuus tai autoteollisuus. Uusissa teollisuuden aloissa amerikkalaiset olivat edellä ja halusimme osoittaa, että me olemme pystyviä, kykeneviä ottamaan kiinni tätä eroa, tätä etumatkaa, joka amerikkalaisilla oli näillä uusilla nousevilla aloilla. Tämän lisäksi myös nousevat taloudet alkoivat muuttua. Sitten 80-90-luvuilta lähtien kolmannen maailman maat kokivat poliittisen muutoksen. En, ensinnäkin 80-luvun kriisin, velkakriisin jälkeen, ja nämä maat olivat paljon avoimempia suorille ulkomaisille investoinnille. Monet ottivat käyttöön tällaisen aasialaistiikeristrategian. Ajattelen tässä myös Irlantia. Eli otettiin vastaan monikansallisia yrityksiä ja suuntauduttiin vientiin. Ja sitten toteutettiin lähinnä konti työtä monikansallisille yrityksille. Näin teknologia saatiin levitetyksi myös nouseviin maihin, Turkkiin, Taimaahan, Kiinaan esimerkkeinä. Ja nämä osallistuivat sitten suurten monikansallisten yritysten verkostoihin, tuotantoverkostoihin. Ja pikkuhiljaa syntyi myös paikallisia yrityksiä, jotka sitten muotoutuivat näiden suuryritysten kilpailijoiksi. Samsung, Acer ovat tästä esimerkkejä. Samsung Etelä-Koreassa ja Acer Taiwanissa ja Huawei. Nämä yritykset lähtivät liikkeelle alihankintayrityksenä, mutta nousivat sitten monikansallisiksi yrityksiksi. Eurooppa 2000-luvulla ymmärsi, että nyt on näitä nousevia maita, jotka voivat tehdä jalostettuja korkean teknologian tuotteita, vaikkakaan välttämättä koko tuotantoprosessi ei ollut siellä aivan hallussa. Ne, ne kuitenkin, nämä maat kuitenkin veivät näitä tuotteita omina tuotteinaan. Ja sitten amerikkalaiset yritykset voivat hallinnoida näitä kansainvälisiä tuotantoverkostoja, erityisesti uuden teknologian alalla, esimerkiksi Microsoft ja Apple ovat tästä hyviä esimerkkejä. Lissabonin strategia pyrki saamaan aikaiseksi kilpailukykyisimmän talouden ja yritettiin saada teollisuuteen kilpailukykyä eh, teknologian alalla, jotta tämä ero Yhdysvaltoihin saataisiin kurittua kuruttua umpeen. Ja työmarkkinoilla haluttiin sitten suosia työvoiman siirtymistä laskevilta aloilta nouseville aloille. Laskevat alathan menettivät etuaan suhteessa kolmansiin maihin. Haluttiin investoida uuteen informaatioteknologiaan muun muassa nousevana alana. Tuohon aikaan nouseva malli oli niin sanottu Tanskan malli, Flexi Security, joustoturva. Ja tästä myös komissiossa aikoinaan puhuttiin ja yritettiin osoittaa, että tämä strategia mahdollistaa suuren joustavuuden ja se suosisi työvoiman siirtymistä, joka saisi uutta pätevyyttä ja siirtyisi laskevilta aloilta uusille nouseville aloille, teknologian aloille. Ja tämä työvoima voisi myös toteuttaa elinikäistä oppimista ja pyrkiä parantamaan pätevyyttään ja taitotasoaan siirtyessään tietopohjaiseen talouteen. Implisiittisesti tässä on taustalla tämä amerikkalainen malli, jossa yritykset investoivat nimenomaan tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovatiivisuuteen ja toisaalta taas tämä brändäys kyky luoda kansainvälisiä merkkejä, jotka ovat selvästi näkyvillä. Intel, Windows, Apple tästä esimerkkinä. tämä kyky tehdä teknologista innovaatiotyötä ja saada aikaiseksi myös standardeja teknologian alassa, aivan niin kuin Microsoft teki Windowsin kanssa tai Apple tai Samsung toimivat saman tapaan. Tämä innovaatiokyky johtaa uusiin standardeihin ja, ja myös kilpailukykyyn maailmanlaajuisesti. Kyse on myös brändäyskapasiteetista, niin että on maailmanlaajuisesti tunnettu brändi, merkki. Ja näin monikansalliset yritykset voivat valvoa hallita näitä tuotantoverkostoja. Eli Euroopassa haluttiin noudattaa tätä mallia. Lissabonin strategia tässä kontekstissa siis laadittiin ja tarkoitus oli luoda tietopohjainen talous, joka olisi maailman kilpailukykyisin. Tämä tavoite minusta kyllä oli hieman liian kunnianhimoinen suoraan sanottuna. Ja kuitenkaan ei kovinkaan selkeää strategiaa tai taktiikkaa esitelty, jotta päästäisiin tuloksiin kymmenessä vuodessa. Ensimmäinen seikka, jota Lissabonin strategiasta voidaan todeta, Valtavasti on kirjallisuutta, tutkimuksia, kokin raportti 2005 vuonna. Te olette tietoisia siitä, että tätä avointa koordinaatiometodia on kritisoitu. Se paljon, aivan liikaa oli tavoitteita. Ja Lissabonin strategiassa käsiteltiin vähän niin kuin kaikkea, mutta ei loppujen lopuksi yhtään mitään. Totesimme, että ei ole mitään selvästi lukuarvoihin sidottuja tavoitteita, niin että jäsenvaltiot voisivat päästä tavoitteisiin ja todeta, että jotkut muut eivät niihin päässeet. Näissä metodeissa näimme lukuisia heikkouksia. Ei ollut ylikansallista valvontaa, kriteerejä, vaan kyse oli hallitusten välisestä lähestymistavasta ja siitä, että toteutettaisiin kutakuinkin sama strategia kuitenkin jäsenvaltioiden teknologinen kehitystaso oli kovin hajanainen ja eriävä. Jos tässä nyt katsotaan tilannetta, niin havaitsemme, että kun Lissabonin strategia lähti liikkeelle, niin mikä on sitten tilanne Romanian suhteen 0,4 ja Suomi, joka on jo yli kolmessa tässä Etelä-Korean tai Japanin tasolla tutkimisen kehitysinvestoinneissa. Vaikkakin tavoitteet eivät tietenkään ole täysin samat kaikille maille, vaan kyllä siellä joustoakin oli, mutta heterogeenisuus oli kyllä aivan valtavaa. Tästä näkökulmasta katson, että päävirhe oli se, että ei havaittu eri jäsenvaltioiden tilanteen heterogeenisyyttä – eikä sitä, miten, minkälaisia bisnesklustereita näissä maissa toimi. Kun ajatellaan kansainvälistä teollisuutta, niin syntyi tällaisia teollisuuskeskittymiä. Totta kai Silikon väli tästä kuuluisimpana esimerkkinä Kaliforniassa syntyi teollisuuskeskittymiä saman alan toimijoiden kesken ja tästä syntyy myös etuja ajatellen koko tätä äh, liikeklusteria. Ja näin saadaan myös houkutelluksi pätevintä työvoimaa ja kohtuuhintaan. Kun tällaisia keskittymiä on, niin sitten syntyy jäsenvaltioiden välille melkomoinen heterogeeninen tilanne. Toisilla tällaisia keskittymiä on, toisilla niitä ei ole. Havaitaan, että tutkimus- ja kehitystyössä saadaan etua suurtuotannosta. Sitten on näitä, näitä maantieteellisiä alueita, joilla tällaisia keskittymiä on. Ei tämä ole pelkästään Euroopan ilmiö, vaan kyllä tällaisi, tällainen ilmiö vallitsee myös Etelä-Koreassa. Soulin alue on hyvin kehittynyt, muut alueet maassa ovat paljon sen jäljessä. Ei Louisianassa esimerkiksi tällaisia kes- keskittymiä juurikaan ole. Sitten taas Kalifornia on eri, erityisen keskittynyt tässä mielessä uuden teknologian alalla. Euroopassa me emme elä federalistisessa jäsen, jäsenvaltiossa, valtiossa, kun ajatellaan tiettyjä osia Saksassa, Ranskassa, Skandinavian maissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, tällaisia keskittymiä oli varsin vähän uuden teknologian alalla, mutta keskittymiä on esimerkiksi autoteollisuuden osalta Slovakiassa, mutta keskittymistä oli tapahtunut nimen oman tietotekniikan ja uuden teknologian suhteen luoteis-Eurooppaan. Tietenkään homogeenisuutta ei ollut. Jos ajatellaan vaikkapa Lontoota tai äh, Kaakkois-Englantia, äh, niin siellä keskittymistä on paljon enemmän kuin, kuin muualla. Meillä on jäsenvaltioita, joissa oli hyvin vähän tällaista keskittymistä uuden teknologian alalla. Ajattelen tässä myös nanoteknologiaa ja bioteknologiaa. Näin on myös Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain heterogeenisyys voidaan ikään kuin kompensoida sillä, että, että liittovaltio sitten tukee huomat, paljon huomattavammalla tasolla budjetin kautta kuin mitä Euroopassa on mahdollista. Lissabonin strategia toteutettiin organisoimatta tällaisia siirtoja ja ottamatta huomioon sitä, että jos talouden integraatio paranee Euroopassa ja pääoma ja työvoima voi vapaasti liikkua, mutta ei ole kuitenkaan strategiaa, jotta syntyy tällaisia yrityskeskittymiä ja, ja todella tehokasta teollisuuspolitiikkaa. Meillähän oli kaksi komission jäsentä, jotka halusivat kilpailupolitiikkaa, eivätkä niinkään eh, edistäneet teollisuuspolitiikkaa, joka olisi horisontaalista luonteeltaan. Ja tässä ei nimenomaan pyritty kehittämään minkälaisia teollisuuskeskittymiä. Kun ajatellaan niitä komparatiivisia etuja, joita yrityksillä on Euroopan unionissa, niin sitten monikansalliset yritykset päättivät keskittää tutkimus- ja kehitystoimintansa juuri niihin paikkoihin, jossa jo tällaisia teollisuuskeskittymiä oli ennestään. Sitten meillä on periferian maita, joissa työvoima on joustavampaa ja palkat matalempia, eli, eli tässä mielessä ne ovat houkuttelevampia. Kun ajattelemme tätä työn jakautumista, niin sitten tapahtui e- erikoistumista, joka ei ollut niinkään suotuisaa. 2000-2010 Euroopan unionin toimielimet osoittivat, että Lissabonin strategia ei ollut sovellettavissa näihin maihin. Tässä täytyy mainita totta kai Portugali, Espanja ja Kreikka. Italiakin kuuluu tähän tietyt Itä-Euroopan maat niin ikään. Tässäkin täytyy tehdä eroja. Onhan ero vaikkapa Romanian ja Bulgarian välillä, jotka ovat edenneet varsin heikosti. Sitten toisaalta taas Tsekin tasavalta ja Viro, jotka ovat TK-toiminnassa aika lailla hienosti menestyneet. Eli teknologinen kuilu tällä kaudella 2000-2010 kasvoi. Teollisuus karkasi tietyistä maista, esimerkiksi Kreikasta tai Espanjasta, ja uudelleenjärjestelyjä tapahtui, ja teollisuus siirtyi tiettyihin Itä-Euroopan maihin. Tämä Lissabonin strategia ei oikeastaan nähnyt sitä, että tietyt maat valitsivat erikoistumisen tien, joka ei kuitenkaan johtanut tällaisen teknologian kehittymiseen. Tarvittiin varsin vähän pätevää työvoimaa, esimerkiksi matkailu tai sitten julkinen hallinto toisaalta. Ei korostettu lainkaan sitä, että nämä maat sitä mukaan kun aika eteni ja kulki eteenpäin, niin tutkimus- ja kehitystoiminnassakin olisi pitänyt saada parempia tuloksia aikaan. Olen jakanut teille kalvokuvia. Näette teknologiaerot myös tällä hetkellä ja mikä on nyt tämänhetkinen tilanne. Viimeisimmät luvut tutkimus- ja kehitystoiminnasta on Eurostatista. Näette ne tästä kalvosta. Tämä on hyvin eksplisiittinen kuva. Tässä osoitetaan, että meillä on valtava heterogeenisuus, vaikka vaikkapa Suomen suhteen ja toisaalta taas Romanian suhteen. Ruotsi ja Suomi ovat täällä todella pitkällä, kun taas sitten tietyt unionin jäsenvaltiot, Italia on tässä mukana, ei pelkästään Romania ja Kreikka ja Portugali, vaan Italiankin on tässä joukossa mukana. Ne eivät ole teknologisesti juurikaan pidemmällä kuin Kiina. Ne eivät ole yhtä pitkällä kuin nousevat taloudet, kuten esimerkiksi Taivan tai Etelä-Korea Meillä on Euroopan unionin jäsenvaltioita, joilla ei ole komparatiivista kilpailuetua maailmanlaajuisilla työmarkkinoilla. Ne eivät ole yhtä high-tech suuntautuneita kuin amerikkalaiset yritykset, eivätkä toivo, toimi yhtä tehokkaasti kuin eteläkorealaiset tai japanilaiset amerikkalaiset yritykset, eivätkä voi olla yhtä kilpailukykyisiä myöskään palkkajoustossa kuin vähemmän kehittyneet maat, joissa on paljon halvempaa työvoimaa, esimerkkinä tästä Turkki. Mikä on Romanian ja Kreikan kilpailuetu suhteessa Turkkiin? Se vie nyt yli 90 prosenttia tuotannostaan ulkomaankauppaan. Ja siellä on autoteollisuudessa muun muassa tutkimus- ja kehitystoiminta, keskittymiä, palkat ovat halvempia, työvoima on joustavampaa, 50 prosenttia teollisuuden työvoimasta Turkissa – ei omaa minkäänlaista eksplisiittistä työsopimusta, eli joustavuus on paljon suurempaa kuin Romaniassa tai Kreikassa tällä hetkellä. Eli missä määrin nämä maat voivat löytää paikkansa maailmanlaajuisessa työn jakautumisessa taloudessa, jossa tällainen kuilu nousevien talouksien välillä vallitsee ja toisaalta taas äh, Skandinavian maat, Japani, Korea, äh, Yhdysvallat, jotka pystyvät äh, erikoistumaan tietotalouteen ja erikoistumiseen. Lissabonin strategia tästä näkökulmasta ei ole onnistunut pienentämään eroja. Vakavampaa on minusta se, että Eurooppa 2020 ei ole oikeastaan ottanut huomioon 2009 kriisin vaikutuksia. Ja kaikkea sitä, miten tämä vaikuttaa periferian maihin. Niihinhän kriisi osuu paljon kovemmin ja toisaalta sitten Pohjois-Euroopan maat ovat äh, pärjänneet paremmin, koska teknologian äh, kehitys on pidemmällä ja vienti on moninaisempaa. Meillä on euroalueen eteläisiä maita ja myös periferian maita, esimerkiksi Romania, Bulgaria, Latvia, jossa on tällainen aivovuoto ilmiö. Espanjalainen pätevä työvoima, samoin romanialainen tai kreikkalainen pätevä työvoima – valuu näihin yrityskeskittymiin, jossa on suotuisammat työskentelyolosuhteet ja he lähtevät jopa Euroopan ulkopuolellekin Yhdysvaltoihin tai muille talousalueille, jotka toimivat paremmin, tehokkaammin tällä hetkellä. Strategia EU 2020, aivan niin kuin Lissabonin strategiakin, ei korjaa tätä eroa, vaan syntyy kahden nopeuden Eurooppa muuttuuko sitten Etelä-Eurooppa ja Itä-Eurooppa jonkinlaiseksi e, Euroopan Meksikoksi, kun ajatellaan työn jakautumista kansainvälisesti? Sopiiko tämä yhteen neljän liikkumisen vapauden periaatteen kanssa? Kun katsotaan suuntauksia, protektionistisia, populistisia suuntauksia, poliittisissa ryhmissä, jopa pääministeritasolla, niin kuin David Cameron Financial Timesissa toteaa, että vapaa liikkuvuuden pitäisi olla vähemmän vapaata, niin tämähän synnyttää totta kai epätasapainoa ytimen ja periferian välillä. Yritin tässä mennä aika lailla vauhdilla eteenpäin, mutta muutamassa minuutissa on vaikeata käsitellä näin kattavasti tällaista aihetta. Ja, merci beaucoup, monsieur Defren. Kiitokset oikein paljon teidän esityksestänne. Ja nyt sitten annan puheenvuoron komission jäsen Lewandowskille. Olkaa hyvä. Thank you. I am the... Kiitos. Minä käyn usein budjettivaliokunnassa parlamentissa, en niinkään usein budjettivalvontavaliokunnassa. Kiitokset siitä, että kutsuitte minut tänne, arvostan sitä kovin, mutta tämä on nähtävästi sitten viimeinen kokobyn historiallinen kokous tällä mandattikaudella. No, minä ajattelin kommentoida lähellä, lähinnä sitä, miten Euroopan budjetti, 2020-strategia ja Lissabonin sopimus ovat, äh, toimivat yhteen. Ja puhumme tästä äh, budjettitermein. Tämä hieman äh, tämä vastaa yhtä prosenttia suurin piirtein BKT ja 2014-2020 ensimmäisen kerran toimielintämme historiassa meillä on vähemmän rahaa Euroopalle kuin edellisellä kaudella 2007-2013. Lissabonin strategia Eurooppa 2020, mikä, mikä on muuttunut ja mitkä ovat niitä tärkeitä sektoreita, jotka voisivat olla yhteensopivia Eurooppa 2020 strategian kanssa. Joten ensin arvioin Lissabonin strategiaa lyhykäisesti. Se käynnistettiin vuonna 2000 ja silloin haluttiin sopeuttaa Eurooppa globalisaation haasteisiin ja ihan hyvä. Silloin paljon puhuttiin silikon välin mallista, kun luki näitä millä tavalla Amerikassa oli tavallaan lähdetty eteenpäin. Mutta toki tässä nyt on tiettyjä vahvuuksia, kun identifioidaan prioriteetteja, jota on esimerkiksi kasvu- ja työpaikat. Ja se, miten Eurooppa toimii ja miten kansallisvaltiot toimivat ja miten parannettiin tätä tietoihin perustuvaa kasvua. No en nyt tässä tule toistamaan sitä, mitä professori tässä Defren e, aikaisemmin puhui. Minä puhun paljon lyhykäisemmin. Ja toivon mukaan minun esitykseni on hieman rohkaisevampi. kaksikymmentä strategiassa ei välttämättä keskitytty tiettyihin asioihin, vaan oli erittäin paljon erilaisia tavoitteita, mikä on aika tyyppinen virhe. Ja sen lisäksi vastuiden jako EUn ja kansallisen tason välillä oli epäselvää, eikä myöskään käytetty tätä niin kutsuttua äh, avointa koordinointimenetelmää, eikä liian ollut mitään selkeitä täytäntöönpanomekanismeja. Tästä puhuttiin nyt paljon edellisessä puheenvuorossa, mutta mutta 2010, kun luotiin strategiaa Euroopalle, oltiin hyvin selvän, selvästi tietoisia siitä, että kymmenen uutta entisen Neuvostoliiton valtiota liittyy EU-hun. Tässä oli kysymys maista, jotka eivät olleet 60 tai 70 prosenttia keskimäärin EUn tasosta, vaan noin 30 prosenttia ainoastaan. Ja nämä maat eivät olleet kehittyneitä, mutta eivät myöskään alikehittyneitä, vaan ne olivat niin kutsuttuja tällaisia kolmannen kategorian sekavaltioita, jossa oli ollut paljon raskasta teollisuutta, jota oli rakennettu oikeastaan lähinnä Neuvostoliiton sotilallisiin tarpeisiin eikä niinkään kuluttajien tarpeisiin. Joten tämä yksi koko sopii kaikille laajentumisen yhteydessä ei ollut hyvä strategia Euroopalle. Ajatellen varsinkin tätä vuoden 2004 suurta laajentumista. Ja jos katselemme sitten Lissabonin strategian arviointeja, niin yksi heikkous oli se, että budjettitehokkuus esti kehitystä. Esimerkiksi rakennerahastot Lissabonisoitiin ja sitä kautta pyrittiin tukemaan Lissabonin strategiaa. Ja korva merkittiin avustuksia tai menoja. Ja esimerkiksi sitä 60 prosenttia konvergenssivaroista menisi Lissabonin, 75 prosenttia työllisyyteen ja alueelliseen kilpailukykyyn. Eli tämä tällainen korvamerkintä eh, kesken kaiken eh, Lissabonin tarpeiden täyttämiseksi. No, no toki kyllähän tässä nyt saatiin aikaan edistysaskeleitakin, jos katsotaan 2005-2007 laskin, että noin 6,5 miljoonaa uutta työpaikkaa luotiin, mutta sitten iski kriisi ja työpaikkojen menetys oli huomattavasti suurempi kuin mitä oltiin tehty aikaisemmin. 2005-2027 oli kohtuullisen lupaava ajanjakso kokin arvion jälkeen ja kun Lissabonin strategia hieman sopeutettiin. Mutta minä uskon, että Lissabonin eh, strategian heikkoudet eh, kyllä olivat suuremmat kuin Lissabonin strategian vahvuudet. Ja nyt sitten on kysymys on siitä, että vedämmekö me oikeat johtopäätökset, kun on kysymys 2020 strategiasta, joka esiteltiin maaliskuussa 2010 ja se vahvistettiin kesäkuussa huippukokouksessa. Mutta Tätä kuitenkin kriisi varjosti hyvin paljon ja meidän täytyy olla rehellisiä, kun on kysymys tällaisista kriiseistä, niin ei silloin keskitytä 2020 strategiaan. Ei kukaan vuonna 2010 kysynyt mitään vuodesta 2020, vaan kaikki vaativat toimenpiteitä Kreikan, Irlannin, Kyproksen tukemiseksi. Eli kysymys oli siitä, millä tavalla voitaisiin tavallaan vastustaa kriisiä ja estää sitä syvenemästä, joten reaktio tähän kriisiin oli huomattavasti tärkeämpi, ihan rehellisesti sanoen. Ja tämä näkyy toki myös budjetin hallinnassa. Kun me 2011 ja 2012 saimme merkkejä esimerkiksi Kreikasta, niin ei silloin ollut kysymys vuodesta 2020, ei vaan kysymys oli uudelleen ohjelmoinnista Joten siis tämä oli ihan uusi konteksti, kun otettiin tämä äh, strategia, tulevaisuuteen suuntautuva äh, strategia. Ja meidän tehtävämme oli kuunnella Portugalia, Espanjaa ja, ja uudelleen ohjelmoida. Ja tämä oli myös Euroopan parlamentin tehtävä esimerkiksi ähm, etupainottaa budjettia esimerkiksi nuorisotyöllisyysohjelmiin. Eli kysymys oli siitä, millä tavalla budjettivälinein saataisiin Eurooppa äh, kestämään paremmin tätä kriisiä. No, äh, vahvempi ohjauspolitiikka ja hallinto äh, neuvoston tasolta ja se, että tähän, tämä koordinoitiin paremmin esimerkiksi eurooppalaisen ohjausjakson kanssa – Ja selkeä linkki, mikä oli ihan välttämätöntä sen lisäksi, että pyrittiin reagoimaan tähän kriisiin, sitä millä tavalla sopeuttaa budjetti vuoden 2020 tavoitteisiin ja nykyiseen tilanteeseen ja budjettiin ja niin, että äh, budjetti toimisi jonkinnäköisenä kasvun katalysaattorina. Se, mikä tässä nyt on erona, on se, että tässä arvioidaan enemmän tällaista, arvioidaan tavallaan tulosten pohjalta ja tekemisen pohjalta, ja että on hyvin selkeät indikaattorit, jotka liittyvät osittain tai kokonaan 2020-strategiaan. Ja sen kautta sitten katsomme ja arvioimme, onko tehty edistysaskelia 2020 strategiassa. Tässä on ihan että ehdollisuudet, no parlamentti ei pidä sitä hyvää se, että hallinnollinen äh, tavallaan hallinto ja, ja budjetti liitetään yhteen makrotaloudellinen äh, tavallaan lähestymistapa. Ja äh, samanaikaisesti myös katsottiin hieman jo vuoden 2020 eteenpäinkin mutta se, mikä kuitenkin oli tässä kaikkein tärkeintä, oli se, että äh, lähettiin tällaiselle tulosperustuvalle äh, budjetoinnille ja selkeisiin indikaattoreihin ja että palkitaan hyvistä tuloksista. Se oli yhä enemmän äh, periaate, kun kohdennettiin varoja. Sitten hieman grafiikkaa. Tämä on hyvin optimistinen tämä kuva joka osoittaa, että me eh, pikkuhiljaa erikoistumme budjeteissa vuonna 2007-2010 me arvioimme, että 32,3 prosenttia jolla tavalla eh, vastasi Lissabonin agendaa, 32,3 eh, prosenttia kokonaisbudjetista. Ja tässä oli keskitytty enemmänkin äh, otsakkeeseen 1a ja kilpailukykyyn ja niin aikoina myös maatalouteen. Mutta ei se kuitenkaan tarkoita sitä, että muut budjetin osuudet olisivat olleet hyödyttämiä. Onhan meillä valtavat äh, vastuute, esimerkiksi inhimillisissä humanitaarisissa katastrofeissa Syyriaan ja sinne päin Eli siis on hyvin paljon asioita, jotka ovat, muitakin, jotka ovat tärkeitä. Mutta yhteensopivuus Lissabonin tavoitteisiin oli 2007-2010 vain 30 prosenttia. Ja vuonna 2013 se oli noin 40 prosenttia. No 2014 se on nyt jo yli 50 prosenttia, joka on yhteen sopiva paremmin ehkäpä vuoden 2020 tavoitteiden kanssa, mutta seuraavissa äh, rahoitusnäkyvissä vuoteen 2020. Tämä tulee olemaan 59 prosenttia. Se alkaa liikenteestä, koulutuksesta, elinikäinen oppiminen, Erasmus ja monet muut yksi a ja B-otsakkeet ja maatalous myös on yhteensopivampi tavoitteiden kanssa. Sitten nämä pääsektorit, joka on tämä loppuosuus minun puheenvuorostani, koska minä puhun vähemmän, koska en puhu vuoteen 2050 asti. 2020 on hieman lyhkäisempi ja ehkäpä parempi. Kilpailu, tutkimus ja kilpailukyky 2014-2020. Tämä on äh, todellakin kasvanut ihan oikeasti. Meillä on 80 miljardia verrat, aikaisempaan kauteen se oli 55 miljardia. Tämä on nyt konsolidoitu. Ja kysymys kuuluukin, tämä siis kasvaa, mutta kysymys kuuluukin, vastaako tämä innovaatisuutta? On niin paljon erilaisia innovatiivisuuden ulottuvuuksia, jotka, jota toteutetaan julkisen rahoituksen ulkopuolella, riskipääomat ja muut kaiken näköiset. Eli siis on paljon muitakin, jotka, paljon tutkimusta, jota rahoitetaan myös muualta. Mutta tämä kuitenkin oli Euroopan parlamentin ponnisteluiden kohteena. Haluttiin parantaa määrärahoja tähän ja me olemme konsolidoineet Horisont 2020 rahoituksen ja sen lisäksi tässä on muutamia erityisiä projekteja, kuten digitaalinen agenda, joka on hyvin tärkeä, samoin kuin teollisuuspolitiikka, joten tämä olisi sektori yksi. Sitten toinen on uutta tässä budjetissa, jossa edellisellä kaudella pyrittiin modernisoimaan infrastruktuuria ja siinä määrä oli 8 miljardia. Nyt se on 33,3 lähinnä liikenteen kohdalla. Ja tässä on hyvin paljon myös yksityistä pääomaa vähemmän energialle 5,9 ja digitaali ja, de, ja, ja telekom-alalle jonkun verran. Mutta meillä on nyt tässä aikamoiset paineet Euroopan unionin itärajalla, että jälleen pitäisi lähteä äh, etupainottamaan kosmeen ja nuorisotyöttömyyteen tehtiin paljon äh, etupainottamista ja samanaikaisesti sitten taas energiarahoja siirrettiin tavallaan takapainotteisuuteen. Eli me siirsimme rahaa energiainfrastruktuurista vuonna 2014, vuodeksi 2014 ja 2015, että voidaan rahoittaa nuorisotyöllisyyttä ja kosmeprojektia. Mutta nyt on aikamoisia paineita, että meidän täytyy lähteä rahoittamaan ja etupainottamaan myös energiaprojekteja. Joten tässä nyt on aika lailla paineita vastata näihin uusiin etupainottamisen tarpeisiin aloilla, jotka aikoinaan päätettiin takapainottaa. Joten tässä on kysymys infrastruktuurista ja, ja joukko hankevelkakirjoja testattiin esimerkiksi yhtenä keinona. Sitten äh, meidän täytyy äh, investoida tietopohjaiseen talouteen. Erasmus on tästä yksi esimerkki elinikäinen oppiminen, kaikenlaiset vaihto-ohjelmat. Nämä ovat hyviä uutisia tulevaisuudelle, koska me toivon mukaan pääsemme lähelle tavoitteitamme 2020 strategiassa. Erasmus ja elinikäinen oppiminen ovat tärkeitä aloja, Erasmusta on parannettu 40 prosentilla. Ja sitten vielä lopuksi kohesiopolitiikka. Tässä meillä on nämä kumppanuussopimukset ja niiden sopeuttaminen, joten tässä on tehty muutoksia ehdollisuuden kautta. Ja nämä ovat tämä kumppanuussopimuksia, joilla katetaan 90 prosenttia kohesiopolitiikasta näissä 2020 tavoitteissa. Me olemme vähentäneet äh, jäsenvaltioiden liikkumatilaa siinä, kuinka rahoja käytetään vanhoissa jäsenvaltioissa. Äh, itäisissä jäsenvaltioissa on vielä enemmän näitä äh, tavoitteita, joita rahoitetaan. Mutta kuitenkin tavoitteena on se, että niitä, näitä tavoitteita tai näitä kohteita vähennetään, tiukennetaan. Se on kohesiopolitiikan välineiden logiikka. Ja tämä on nyt sitten puheenvuoroni loppu. Budjetti on tärkeä väline, jolla saavutetaan 2020 tavoitteet, mutta silloin kun budjetista ja rahoitusnäkymistä päätettiin, niin silloinhan koko tämä talouskriisi ja finanssikriisi varjosti tätä ja toivon mukaan me pääsemme dynaamisemmin eteenpäin jatkossa ja dynaamisemmin käyttämään myös budjettia. Kiitos. Sir Commissioner for your input. Ja, liebe Kollegin... Kiitokset komission jäsen teille. Nyt me olemme kuulleet kaksi esitystä ja nyt meillä olisi sitten lyhykäinen kysymyskierros. Ingen Gressli. Vielen Dank, es war ja dann doch ganz interessant. Kiitos paljon. Kiinnostavaa tämä oli ja kun kuuntelee asiantuntijoita, saa mielenkiintoisia tuloksia. Minulla olisi molemmille kysymys. Te hyvin vaikuttavasti esititte sen, miten suuria kuiluja EUn sisällä on. Mitä te sanoisitte Romanian, Viron ja Ranskan kaltaisille maille neuvona? Liikaa keskitymme ehkä rahaan. Ehkä pitäisi keskittyä enemmän niihin mahdollisuuksiin, joita yrittäjillä on. Puhuitte jo siitä, miten valtavan tärkeä yrittäjä yrittäjyyttä tukeva politiikka Yhdysvalloissa on. Eli miten EU pitäisi muuttaa yrittäjyyteen liittyvää politiikkaa niin, että EUn budjetin varat todella saavat maksimitulokset aikaiseksi Ja valtiossa Kiitos. Kiitos sitten Paul Ryby. Ja recht herzlichen Dank. Sekä sydämelliset kiitokset. Uskoakseni tämä kuulemistilaisuus on meille erityisen tärkeä katsoa kriittisinä aikoina – käytetäänkö EUn budjettivaroja oikeisiin tarkoituksiin. Ja minä aina pohtisin sitä, voidaanko tulevaisuudessa vaikutusten arvioinnin ja pk-yritystestin kautta katsoa sitä, minkä toimien kautta voidaan saada hyviä, kestäviä työpaikkoja EUn ja miten voidaan huolehtia nykytyöpaikoista, mitä keinoja näin voitaisiin käyttää. Kolmas kaikkein tärkein kysymys Meillähän on lueteltu kymmenen vähiten pidettyä lakia Euroopasta tällainen taulukko. Ja miten paljon tällainen lainsäädäntö tuhea, tuhaa työpaikkoja Euroopassa? Meillä on varmasti sellaista lainsäädäntöä, joka ainoastaan estää työpaikkojen syntymistä, vaan tuhoaa työpaikkoja. Uskotteko, että vaikutusten arvioinnin kautta voitaisiin esittää tämä tulevaisuudessa vähän selkeämmin? Jan Mulnovide. Ja sitten Jan Mulder. It is all highly interesting. Kiitos. Tämä kaikki on kovin mielenkiintoista. Minä en esityksestä saanut selville sitä, mikä merkitys Euroopan unionin budjetilla tilanteeseen on. Me puhumme yhdestä prosentista BKTstä ja tutkimusbudjetti on kolme prosenttia tästä summasta, ei edes sitä. Suomi ja Ruotsi yksin ovat kolmessa, kolmesta puolesta prosentista, kun ajatellaan investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan BKTstä. Onko minkälaisia konkreettisia tuloksia, joita voitaisiin näyttää suurelle yleisölle, niin sellaisia tuloksia, jotka on saatu Euroopan ansiosta aikaiseksi, että tämä on menestys. Äh, Kiitos. Äh, minulla on myös kysymys omalta osaltani herra Fanille te puhuitte tästä aivovuodosta. Se on ilmiö, joka on suuri varsinkin kollegoille esimerkiksi Bulgariassa, mutta monissa muissakin maissa kaikki tietävät, että esimerkiksi koulutu, esimerkiksi lääkärit saavat koulutuksen Bulgarian verorahojen turvin, mutta sitten kun ne valmistuvat, niin nämä lääkärit sitten kuitenkin muuttavat toisiin maihin, esimerkiksi Sveitsiin tai Saksaan tai Belgiaan. Ja toisinpäin sitten taas monet saksalaiset lääkärit lähtevät esimerkiksi Iso-Britannian tai Norjaan työskentelemään. Mutta sitten kun on Bulgarian tai Romanian kaltaisia maita. Minä siellä puolisen vuotta sitten pyörällä pyöräilin pitkin Tonavaa ja juttelin nuorten kanssa ja kysyin, mitä he tekevät. No he sanovat, että he lähtevät opiskelemaan Lontooseen tai Müncheniin tai Karlsruheen. Ja kun sitten sanoi heille, että jääkää nyt tänne, niin he sanoivat, että ei täällä ole mitään. Joten mielenkiintoinen kysymys onkin, millä tavalla me pidämme ihmiset näissä maissa? Ja onko järkevää neuvoa näitä nuoria olemaan lähtemättä opiskelemaan ulkomaille. Ja silloinhan me emme liioin tee heistä tällaisia globaaleja pelaajia. Eikö olisi kuitenkin parempi sanoa, että toki nuorten tulisi saada mahdollisimman kansainvälinen koulutus, mutta kysymys on sitten se, että minkälaisia kannustimia olisi heille palata takaisin. Eli tähän varmasti tarvitaan tähän meidän pitäisi tukea voimakkaammin tiettyjä opiskelusektoreita eri puolilla Eurooppaa niin, että me saisimme tietynlaista teknologiatransferia mahdollisimman pitkälti. Eli siis kysymys kuului, miten voimme lopettaa tämän aivovuodon koska nimenomaan tutkimus ja teknologian kautta saadaan aikaan kasvua. Silicon Valley Kaliforniassa on hyvä esimerkki. Ei Kalifornia sata vuotta sitten ollut mikään kasvualue, vaan silloin kasvualuetta oli Ohio ja Suurten järvien alue ja Illi noin, mutta nyt kuitenkin uusi teollisuus on ohittanut ne. No, kuka haluaa aloittaa? Komission jäsen vai kuka? Wer beginnt? S'il vous plaît. Thank you. I was expecting advice, not necessarily. Kiitos. Minä odotin enemmän neuvoja ja niinkään kysymyksiä. Your last uh, comment. Uh, Mutta tuo viimeinen kommentti liittyy jotenkin myös Inge Gresslen puheenvuoron jossa viitattiin siihen, että kaikkia maita tunnutaan kohtelevan samoin. Minulla oli ratkaisumallia tähän. Ehkä viittaan tässä professori Frenjen, mutta jos ajatellaan välineitä, joita budjetissa on, joilla voidaan lisätä tietoa, niin on selkeitä ohjelmia, joilla autetaan esimerkiksi itäisen Euroopan nuoria – muuttamaan esimerkiksi Brysseliin tai Lontooseen tai Saksan paremman koulutuksen perässä. Mutta nämä on kaksiteräinen miekka tavallaan, kun he eivät välttämättä lähde sitten takaisin omalle alueelleen. Erasmuksen kautta jotenkin sopeudutaan paremmin tekemään työtä sellaisella Euroopan alueella, jolla saa paremman korvauksen työstä. Suurta etua, nettoetua nähdään näin myös Puolassa, mutta samalla nähdään, että tämä on väline joissain ohjelmissa, joka tukee maasta muuttoa. Riassa Latviassa pyydettiin, että ei tuettaisi liikaa tätä nuorisoliikkeellä hanketta, kun latvialaiset nuoret ovat jo vallan liikkeellä. ja halutaan pitää aivovoimia myös siellä kotimaassa. Eli yksi ja sama malli ei sovi kaikille tämän päivän Euroopassa, koska meillä on hyvin erilaiset kulttuurit teollisuuden osalta, hallinnon osalta myös kautta Euroopan. Paul Rybich muutti katsantokantaa innovaatiosta tähän työllisyyden puoleen. Aivan oikein näin. Katsotaan myös, mitä poliittisia vaikutuksia korkealla nuorisotyöttömyydellä on. Tässäkin on paradoksia. Provosoiden hiukan, kun tehtiin tutkimus siitä, mikä on eri ohjelmien vaikutus työllisyyteen, niin Suurimmat kerrannaisvaikutukset nähdään infrastruktuurissa, ei kehityksessä, tutkimuksessa. Mutta tämä vaihtelee vähän eri kesken. Eli voidaan ajatella esimerkiksi, miten investoinnit omassa maassani Puolassa auttavat Puolaa kasvamaan jatkuvasti. Mutta joskus vaikutukset ovat suurimmat infrastruktuurin osalta, eli pitäisi katsoa myös, miten infrastruktuurihankkeet voivat löydä työpaikkoja infrastruktuuri on tärkeää samoin kuin tietopohjainen talous. Toinen kysymyksen osa, tyypillinen kysymys siitä, miten oma sääntelymme jotenkin estää Euroopan kilpailukykyä. Olen iloinen, että voin sanoa ensimmäistä kertaa tänä vuonna komissiossa ei puhuttu ainoastaan uusista aloitteista, vaan myöskin tästä ajatuksesta, että perutaan sellaista lainsäädäntöä, joka ei vastaa subsidiariteettiperiaatteiden tarpeisiin. Ja komissiolle tarvittaisiin varmasti seuraavaan komission ja sellainen komission jäsen, joka hoitaa erityisesti tätä sääntelyn purkamista silloin, kun se ei ole paikallaan. Jan Mölder kysyi sitä, miten saadaan aikaan pienellä budjetilla verrattuna kansallisiin voimavaroihin – Se, mikä meillä on käytössä 80 miljardia, pitäisi nähdä nyt yhteisrahoituksen kautta. Tutkimusohjelmat esimerkiksi. Meidän osuutemme on puolet hankkeesta ja toinen puolisko tulee niin, että kannustetaan toista osapuolta – yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden tai Saksan tutkimuslaitoksia esimerkiksi osallistumaan. Eli ei pitäisi katsoa ainoastaan Euroopan budjettia, vaan nähdä yhteisrahoitus, joka on suurempaa tutkimuksessa ja kehityksessä. Näin saadaan suurempi vaikutus Euroopan budjetin kautta ja kannustetaan tutkimukseen ja kehitykseen myös hyvin kehittyneissä maissa. Kaisen maissa yhteisrahoitus on pienempää, totta kai – joten kannustin saada aikaan kansallisen budjetin kautta on paljon pienempi. Tässä minun lyhyet kommenttini. Kiitos. Mr. Commissioner. Kiitos komission Je voudrais répondre d'abord à Inge Haluaisin ensin vastata Inge Gresselle. Toden totta. Siinä tavassa on eroja, jota on Yhdysvalloissa havaittavissa julkisen ja yksityisen tahon suhteen. Siellä yksityiset yritykset ovat paljon enemmän mukana tässä rahoittamassa. Siellä käytetään myös riskipääomia paljon laajemmin. Kaikki startup-yritykset eivät välttämättä lähde liikkeelle sitä kautta, niin kuin Euroopassa toimitaan. Siellä pankkien roolikin on toisenlainen. tällainen riskirahoituskäytäntö on selkeästi kehittynein nimenomaan tällaisissa äh, TK-keskittymissä, Silikon välissä äh, ja, ja muissa. Riskipääoman turvautuminen ei kyllä varmaankaan jäsenvaltioiden välisiä eroja kuro pois. Tässä perusongelmana pysyy se, että monet jäsenvaltiot sijaitsevat sellaisella perifeerisellä alueella, että niillä ei ole näitä keskittymiä, niiden ei ole helppoa päästä markkinoille, erityisesti infrastruktuurin näkökulmasta. Meillä on perifeerisiä maita, joihin moni, monien yritysten ei ole helppoa äh, päästä, ja niiden ei ole helppoa päästä mukaan näihin kansainvälisiin tuotantoverkostoihin, ja näin ne eivät voi myöskään kes- kehittää tällaisia keskittymiä. Kiinan hallitus on pystynyt luomaan tällaisia keskittymiä Xinjiangin alueelle – uusiutuvien energioiden alalla. Tämä on hyvin aktiivista teollisuuspolitiikkaa. Hallituksella on välineet toimia tällä tavalla. Siellä äh, siirretään resursseja rikkaista provinsseista köyhempiin äh, provinsseihin ja siellä valtion rooli totta kai on paljon suurempi. Eli siellä luodaan tällaisia yrityskeskittymiä ikään kuin tyhjästä ja kehitetään myös infrastruktuuria tämän tueksi. En usko, että riskirahoitus sitten johtaa siihen, että Romania, Kreikka, Portugali pääsevät tästä kriisistä helpommin eteenpäin, kun, kun kerta infrastruktuuri ei ole tätä tukemassa. Ja toiseksi aivovuotokysymys on äärimmäisen vaikea. Esimerkiksi Kiinan hallitus on aivan saman ongelman edessä. Kiinan ulkomailla opiskelevat opiskelijat eivät palaa välttämättä sitten kotimaahan. Kaksi kolmasosaa opiskelijoista, joilla on koulutus ei koskaan palaa takaisin kotimaahansa. Ongelma sen suhteen, miten saadaan tämä aivovuoto pysäytetyksi. Myös niissä maissa, joissa tällaisia yrityskeskittymiä ei ole, tarvitaan teollisuus politiikkaa, selkeämpää politiikkaa, osaamiskeskittymiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa. Kun ajatellaan Kiinan elintasoa, äh, olosuhteita, niin toki sieltäkin löytyy tekijöitä, jotka selittävät sitä, miksi opiskelijat eivät palaa kotimaahansa palaavatko opiskelijat Romaniaan tai Bul- Bulgarian, jossa ei ole niinkään julkisia palveluja, vähemmän teitä, vähemmän, ravin, äh, vähemmän sairaaloita, kenties enemmän säästöpolitiikkaa, ei ole myöskään välttämättä niin kattava sosiaaliturvaa. Jos on kovin pätevä, niin lähteekö sitten palaamaan tällaisen sosiopoliittiseen tilanteeseen äh, syrjäalueelle, periferiaan, kuten tällä hetkellä tilanne on Kreikassa tai Romaniassa? Ensinnäkin tämä eriste, eristäytyneisyys täytyy jollakin tavalla purkaa niin, että nämä maat ovat paremmin integroituneina infrastruktuurin näkökulmasta Euroopan verkkoihin. Ja tässä esitettiin kysymys myös työllisyydestä, työllisyysverkostoista. Katson, että valitettavasti pienen budjetin eurooppalaiset ohjelmat eivät tällä hetkellä kyllä voi tähän haasteeseen vastata. Olen varsin pessimistinen sen suhteen, miten nämä ihmiset saataisiin palaamaan jos katsomme Kaliforniaa esimerkkinä, se on historiallisesti mielenkiintoinen esimerkki. Te itse nostitte tämän esille. Me tiedämme, että on esimerkiksi alueita niin kuin Kalifornia, jotka eivät olleet niinkään kehittyneitä. Chicago aikoinaan oli paljon pidemmällä teollisuudessa. Toinen maailmansota vaikutti asiaan ja Kaliforniasta tuli yksi aseteollisuuden keskittymä ja Silikon, Silikon väli nimenomaan ke, kehittyi julkisen rahoituksen ase kehitysohjelmien kautta liittovaltion budjetista haluttiin kehittää viestintäjärjestelmä merivoimille, joka olisi hyvin pitkälle kehittynyt ja sitten IBM M ja muut olivat mukana Reaganin hallituksen hankkeissa kehittää tätä Star Wars-hanketta. Amerikan talous toteutti valtavasti sotilashankintoja, käytti varoja sotilasalan, äh, high-tech ja, ja teknologia-alan. Ja tämä vaikutti myös sivilialaan. Ja tätä kautta Kaliforniasta syntyi teknologiakeskittymä. Eihän tämä tapahtunut ilman liittovaltion tukea ja ilman teollisuuspolitiikkaa. Ei pidä odottaa, että yhtäkkiä sitten äh, Romania muuttuisikin Kaliforniaksi, jos ei ole tällaista liittovaltion mukanaoloa. Ei pidä kuvitella, etteikö äh, Yhdysvallat liittovaltion tasolla puuttuisi tilanteeseen ja, muut, ja, ja vaikuttaisi siihen. En katso, että Lissabonin strategia ei ole olemassa, mutta kyllä se on äärimmäisen riittämätön ja heikko, jotta voitaisiin lyödä, luoda sellaista infrastruktuuria, jonka kautta periferian maat idässä ja etelässä saataisiin integroiduksi Euroopan keskiöön. Ja sitten pitäisi estää tämä aivovuoto-ongelma. Ekonomistina ilman ylikansallisia siirtoja en usko, että tämä toteutuisi. Ja, vielen Dank. Wir werden heute Nachmittag... Kiitos. Me emme löydä viisasten kiveä varmastikaan tänä iltapäivänä, mutta muissa kuulemisissa me vielä saamme lisää johto tähtiä työllemme. Kiitän nyt komission jäsen Lewandowskia ja Äh, Defragnea. En tiedä, pitääkö teidän jatkaa matkaanne. Jos näin, niin sitten kiitän komission jäsentä ja herra Defragnea siitä, että osallistuitte meidän kuulemiseemme. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvät kollegat. Jatkamme heti edelleen. Seuraavaksi EUn Lissabonin strategian menestyksen arviointi ja epäonnistumisten ymmärtäminen. Toivottaisin tervetulleeksi Dimitris Papadimitriun Manchesterin yliopistosta ja Paul Copeland Queen Mary yliopistosta Lontoosta. Papadimitri ja herra Copeland, tervetuloa valiokuntaamme ja heti kun teknisesti kaikki on valmiina, niin käynnistetään. Kumpi teistä aloittaa? Olkaa hyvä. Okay, um, thanks, uh, uh Kiitos. Kiitos oikein paljon, että saimme mahdollisuuden esitellä kirjamme, Lissabonin strategiasta kirjoittamamme kirjamme tuloksia. Lissabonin strategia, edistyksen arvioiminen, epäonnistumisen ymmärtäminen aiheena. Siinä on mukana parhaat asiantuntijat tältä saralta. Ja se on käsittääkseni ensimmäinen akateeminen tutkimus, jossa on luvut lähes kaikesta politiikasta, joka katetaan Lissabonin strategiassa. Työllisyys, sosiaalinen syrjäytyminen, eläke, terveydenhuolto, tutkimus ja kehitys, koulutus ja taloushallintokysymykset talousliitossa. Meidän on tarkoitus esitellä yhteenvetoa näistä löydöksistä ja päivittää vähän tuloksia, jotta voidaan antaa vähän lisää tietoa, jota on tullut esiin kirjan julkaisemisen jälkeen. Se julkaistiin puolitoista vuotta sitten. Siksi jaamme alustuksemme kahteen osaan. Minä ensin arvioin suurempaa kokonaisuutta, aikaansäännöksiä ja rajoituksia – jotka liittyvät Lissabonin strategiaan. Ja sitten kollegani professori Paul Copeland arvioi eri politiikan aloja, joita kirjassa käsitellään. Joten omalta osaltani haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen eri seikkaan, jotka mielestäni voivat auttaa meitä vähän samaan suuntaan, kun arvioimme Lissabonia. Ensimmäisenä, kun arvioidaan Lissabonia on nähtävä se diskurssina ja retorisena välineenä. Tässä toivoisin, että pohtisitte kahta pääkysymystä. Ensinnäkin sitä, onko Euroopan unioni oikeassa arvioidessaan kilpailukykyä kaikkein tärkeimpänä vuonna 2000 ja uudelleen vuonna 2010. Tässä kilpailukykyyn liittyvä huoli olisi saatava Euroopan keskiöön. Se liittyy sisämarkkinoihin, euron kehittelyyn hyvin kiinteästi. Myös se, että mainitaan tietty erityinen aihe, jonka puitteissa voidaan tehdä monia uudistuksia, kokonaisia uudistuspaketteja jäsenvaltioissa, on kyllä hyvä ajatus. Kuitenkin se, että raportoitiin, että EUn kilpailukyky on kärsinyt kaiken kaikkiaan, sehän oli keskeisin lähtökohta Lissabonin osalta. Ei ole ihan niin selkeä asia kuin monet ihmiset antavat edelleen ymmärtää. Se, että kehitysmaat kehittyivät nopeasti taloudellisesti, nähdään usein todistuksena siitä, että Eurooppa on pärjännyt huomennommin, mutta jos ajatellaan Euroopan BKT suhteellista kutistumista suhteessa muihin maihin nähdään oletuksena, että EU menettää kilpailukykyä. Tämä ei ole niin lineaarinen yhteiskunta, mitä jotkut ihmiset ehkä kuvittelevat. Jos ajatellaan esimerkiksi vaihtotasetta, niin jos ajatellaan kriisejä esimerkiksi, niin – Saksan hyvät tulokset viime vuosina eivät myöskään voi olla tapaus, johon käännetään katseet kriisin aikana. Jos katsotaan kehitystä viimeksi kuluneen muutaman vuoden aikana, niin me olemme nähneet sen, että kilpailukyky, tulokset ovat monimuotoistuneet Euroopan unionin sisällä ja tämä on hyvin tärkeää. Ja johtaakin ajatukset seuraavaan kohtaan, niin jossa pohditaan sitä, miten pitkälti Euroopan unionin Lissabonissa ei huomioinut sisäisiä tekijöitä, jotka liittyvät EUn kilpailukykyyn. Mielestäni tässä vastaus on varmasti kyllä. Aluksi viitattiin kilpailukykyyn ja koheesion Lissabonissa, mutta sen jälkeen on lähdetty puhumaan kilpailukyvystä ta- tavalla, joka liittyy taisteluun EUn jäsenvaltioiden kesken. Loogista olisi ajatella, että tämä kilpailukyky peli Euroopan unionin sisällään tällaista nollasummapeliä. Siinä ei voi olla ainoastaan voittajia. Ja siksi, jos ajatellaan, että voi, puhutaan kilpailukyvystä poliittisesti kestävällä tapaa EUn tasolla ja kansallisella tasolla, mielestäni olisi nähtävä paljon konkreettisempaa politiikkaa, jolla kompensoidaan alueellisia tai kansallisia tahoja, jotka selviävät huonommin tässä kilpailukykykysymyksessä. Samalla EUn kilpailukykyagendaa ajetaan poliittisesti EUn tasolla, eikä anneta sitä käsitystä, että tämä on jotenkin prosessi, joka toimii ikään kuin automaattisesti. Jos näin ei ole, niin vaarana on tietenkin se, että merkittävät osat eurooppalaisesta yhteiskunnasta vieraantuvat EUn integraatioprosessista. Ja sitten toinen lähestymistapa Lissabonin arvioinnissa on tietenkin se, että katsotaan sitä hallintorakenteena. Tässä on kyseessä yksi hankalimmista tavoista arvioida menestystä tai epäonnistumista, koska tietenkin lähtökohtaisesti nämä kysymykset värittyvät omista ajatuksistaan siitä, tarvitseeko Eurooppa enemmän tai vähemmän integroitua politiikkaa. Minusta tuntuu, että tässä yhteydessä olisi hyvä keskittyä kahteen pääkysymykseen – Ensinnäkin, onko avoin koordinointimenetelmä, joka on ollut keskeinen kone, jolla on pyritty sekä Lissabonin että Eurooppa 2020 strategioiden tavoitteisiin, onko luotu selkeä päätöksentekoprosessi, joka voi toimia tehokkaasti perinteisemmän yhteisömenetelmän rinnalla? Minun käsittääkseni ainakin vastaus on aivan varmasti ei. Ei ole selkeää yhtenäistä avointa koordinointimenetelmää, vaan sen lisäksi on erilaisia raportointisyklejä, erilaista aktiviteettia komission puolelta, erilaisia sitoumuksia jäsenvaltioiden puolelta. Jotkut Lissabonin tavoitteista, Eurooppa 2020 tavoitteista ovat määrällisiä, toiset eivät. Ja siksi vertailu, edistyksen vertaileminen on hyvin hankalaa. Tärkeämpää on ajatella sitä, miten vaikea on verrata eri viitearvoja ja niin edelleen. Ja tämä myöskin tekee epäselväksi viestin rakenneuudistuksista, joita Euroopan unioni pyrkii lähettämään jäsenvaltioiden suuntaan. Toinen ala, jota pitäisi pohtia, kun arvioidaan Lissabonin menestystä innovatiivisen hallinnon keinona. Pitäisi katsoa sitä, onko Lissabon itsessään luonut sellaista vaikutusta, että se leviää vaikuttamaan muille EU-politiikan aloille. Muut puhujat ovat puhuneet jo tästä. Mielestäni ihan selkeämmin nähdään, että useammat EU-politiikan alat Lissabonisoidaan, erityisesti ajattelen tässä rakennerahastoja. Tavallaan tämä on hyvä asia, mutta synergia Lissabonin tavoitteiden ja olemassa olevien yhteisön politiikkojen välillä ei ole aina selkeä. Ja mielestäni Euroopan komission yhdistämishanke, politiikka Lissabonin tavoitteet, ei ole aina ollut kovin menestyksekästä. Kolmas ja viimeinen arviointitapa liittyy siihen, että katsotaan Lissabonin Euroopan 2020 strategiaa tavoitteena, jotka ovat mitattavissa. Makrotasolla tällä hetkellä voidaan varmasti sanoa, että ei ole mitattavia viitearvoja, ei Lissabonin strategiassa tai Euroopan 2020 strategiassa – joihin kaikki jäsenvaltiot olisivat selvästi vastanneet. Eri tasolla on todettava, että euroalueen kriisin puhkeaminen ehkä oli selkein osoitus siitä, että sekä Lissabon että Eurooppa 2020 ovat epäonnistuneet, erityisesti jos ajatellaan niiden keskeisintä mekanismia eli avointa koordinointimenetelmää. Tässä yhteydessä kiinnittäisin huomionne kolmeen keskeiseen seikkaan. Ensinnäkin EUn oma epäonnistuminen eurokriisin huomaaminen riittävän ajoissa. Se, miten huonosti kävi Kreikan taloudessa tai miten Irlannin ja Portugalissa kävi, eivät olleet yhtäkkiä tapahtuneet tapahtuvia asioita vuonna 2010, vaan ne ovat kehittyneet vuosien kuluessa. Jos luetaan näitä avoimen koordinointimenetelmän suuntaviivoja, niin ensimmäisestä lähtien nähdään, että jäsenvaltiot eivät ole kovin aktiivisia, eikä ole myöskään Euroopan komissio. Jos Euroopan unionilla oli niin heikko yhtenäisyyden henki esimerkiksi makrotalouden koordinoinnin osalta, kun ajatellaan kaikkia kielteisiä ulkoisia vaikutuksia euroon esimerkiksi, niin kuin on nähty viime vuosina, niin miten voidaan olettaa, että tällainen prosessi loisi riittävän vankkaa uudistumisprosessia jäsenvaltioissa esimerkiksi koulutuksen, tutkimuksen tai innovoinnin osalta? Ja toinen sekä tässä taidon olla eri mieltä aikaisempien puhujien kanssa. Pitäisi pohtia näitä kausaalisuhteita siinä, että Lissaboni tai Eurooppa 2020 ovat epäonnistuneet tavoitteidensa osalta ja miten se on yhteydessä koko euroalueen kriisiin ylipäätään. Me uskomme, että euroalueen kriisin syyt ovat oikeastaan erilaisessa kilpailukyvyssä EUn jäsenvaltioiden kesken. Lähes viisi vuotta, 15 vuotta sitten Lissabonissa lupailtiin, että EUsta tulee kilpailukykyisin talous maailmassa. Mutta nyt me tiedämme, että sen jälkeen, kun lähdettiin euroalueeseen, niin Euroopan unionin periferian kilpailukyky on jatkuvasti laskenut. Noin kymmenen vuotta sitten kokin raportissa luvattiin työpaikkoja, työpaikkoja, työpaikkoja. Tänään tiedämme, että vuodesta 2004 vuoteen 2012 työllisyysluvut Euroopan unionissa kaiken kaikkiaan ovat kasvaneet ainoastaan yhden prosentin verran. Yhden prosentin siis. Samanaikaisesti työllisyystasot Kreikassa ovat laskeneet lähes 10 prosenttia, Irlannissa lähes 8 prosenttia, Espanjassa ja Portugalissa työllisyys on laskenut 6 prosenttia. Lähes kolme vuotta sitten Euroopan 2020 strategia lupasi vankkaa kestävää kasvua köyhyyden poistamista. Siitä lähtien EUn BKT on kasvanut kumulatiivisesti ainoastaan 3,4 prosenttia. Samalla Kreikan BKT on laskenut 23 prosenttia. Portugalin BKT on laskenut 19,6 prosenttia, Espanjan 9,5 prosenttia ja Italian BKT on laskenut 7 prosentilla. Jotkut ehkä argumentoivat niin, että nämä luvut ovat vääristyneitä, koska rahoituskriisi on vaikuttanut niihin, mutta se mitä me sanomme tässä on se, että juuri siksi, että Lissabon ja Eurooppa 2020 epäonnistuivat, eurokriisi lähti liikkeelle ylipäätään, joten ei olisi oikein esittää, että jotenkin eurokriisi luo tässä väärän kuvan ja sieltä alta löytyvä kuva on paljon parempi. Lopulta pohdiskelisin hiukan talouspolitiikan luomisen mallia – pienimmän yhteisen nimittäjän varaan. Avoin koordinointimenetelmä esitettiin ainoana realistisena vaihtoehtona niin, että yhteiset eurooppalaiset huolenaiheet saadaan jotenkin yhteiselle EUn agendalle. Tällainen hallitusten välinen pehmeä koordinointi nähtiin aikoinaan hintana, joka kannatti maksaa. Näin ehkä olikin vuonna 2000, mutta ei varmaankaan ole tänä päivänä. Eikä se ole päättänyt vuonna 2010 ainakaan, jollen Euroopan unioni aloitti Eurooppa 2020-strategian. Talouskriisin realiteetit osoittivat, mitä rajoituksia tällä lähestymistavalla on. Esimerkiksi meni lähes vuosikymmen ennen kuin Lissabonin strategiassa luotiin yhteisiä viitearvoja, jotka liittyvät eläkejärjestelmään Euroopan unionissa, mutta Kreikan pelastuspaketin yhteydessä – leikattiin eläkeetuuksia 30 prosentilla viikossa. Samantyyppisiä eläkkeiden leikkauksia on nähty Italiassa ja Espanjassa. Se, mitä me esitämme tässä, on se, että jos näin päättäväisesti olisi toimittu aikaisemmin Lissabonin puitteissa, niin ehkä olisi voitu edetä sitovien arvojen osalta kymmenen vuotta sitten, ja näin olisi päädytty ehkä tähän tilanteeseen. Luultavasti siis emme olisi päätyneet tähän tilanteeseen. Totta kai tuoreet kehityksen kulut, finanssipoliittinen sopimus ja keskustelut uudesta EUn sopimuksesta, jolla puututtaisiin taloushallintokysymyksiin, myöskin viittaavat siihen, että Lissabonin strategia on epäonnistunut ja pitää ajaa nyt eteenpäin taas jonkun ihan toisenlaisen kautta. Nyt antaisin kollegalle Paul Copenille puheenvuoron. Um, so just to, to follow up what Dimitris was saying, I, I guess in... Kiitoksia. Me teimme tutkimuksen ja euroalueen kriisi. Tässä oli äh, shokkina, joka sitten johti meidät tutkimaan yksittäisiä politiikan aloja ja sitä, kuinka pitkälle Lissabon oli edennyt yleispyrkimystensä suhteen. Seuraavan kymmenen minuutin aikana haluaisin käsitellä politiikan alojen erityispiirteitä ja yleisiä suuntauksia, joita voidaan havaita näiden sisällä ja mitä on saatu aikaiseksi. Alkuun on syytä mainita, että yleiskuva Lissabonista ei ole kovinkaan ruusuinen. Tämä on mielenkiintoista. Ennen euroalueen kriisiä Lissabonin strategian akateeminen kirjallisuus oli hyvin positiivista hengeltään. Tutkijat, jotka suhtautuivat tähän yleisprosessiin varsin kriittisesti, jäivät sitten marginaaliin, mutta nyt näyttäisi käyvän niin, että kun euroalueen kriisi tästä selkeytyy ja Lissabonin strategia ja EU 2020 on muuttanut tätä akateemista keskustelun sävyä. Haluaisin oikeastaan keskittyä kolmeen seikkaan omassa puheenvuorossani. Politiikan ongelmien eurooppalaistuminen ensinnäkin ja minkälainen vaikutus vertailuilla on, kun ajatellaan, miten toimitaan kansallisesti hallinnossa. Ja kolmanneksi EUn laajentuvat toimivaltuudet toimivaltuuksien kasvu. Aivan niin kuin Dimitri totesi, jos katsotaan alkuperäisiä tavoitteita Lissabonin suhteen, niin mikään jäsenvaltio ei ole tässä mikään mallioppilas. Kaikki ovat jääneet tavoitteista, mutta tavoitteethan voidaan nähdä myös laajemminkin, mitä muuta Lissabon on saanut aikaiseksi, mihin muuhun tavoitteisiin on päästy tällä kaudella. Kyllä politiikasta on otettu oppia Lissabonin kautta. Sosialisaatiota toimijoiden osalta on tapahtunut eri hallinnon tasoilla ajatuksille, menestystarinoille jäsenvaltioista on altistuttu eriävissä asteissa, on erilaisilla foorumeilla esitelty poliittisia ajatuksia ja tämä jo sinällään tarjoaa meille rakenteen, ottaa oppia politiikan teosta. Vaikkakin kritiikkiä esitetään tästä avoimesta koordinaatiomenetelmästä, niin kansallisten ja EU-tason toimijoiden oppiminen toki on ollut paljon laajempaa. Meillähän ei ole mitään harmonisoitua koordinointimetodia. Raportointisyklit sitten liittyvät tähän vuosisykliin Lissabonin mukaisesti työllisyysalalla. Tuloksena olemme saaneet tällaisen puitteiston. Vaikkakin oppia on jo saatu, kuitenkaan ei ole todisteita siitä, että kaikki tämä oppi siirtyisi kansalliseen politiikkaan. Hyvin vähän on todisteita siitä, että näin todella olisi käynyt. Jotkut sanovat, että tässä Bryssel juttelee omassa pienessä piirissään. Ja Lissabon ei sitten siirry alemmas kansalliselle, puhumattakaan paikallisesta tai alueellisesta tasosta, niin kuin haluttaisiin käyvän. Eurooppalaistuminen on erikoistunut, eriytynyt prosessi. Jos ajatellaan Lissabonia ja sen perustaa perussopimuksessa, niin totta kai tässä on oppimisprosessi tapahtunut työllisyyden alalla. Toisaalta taas sosiaalisen syrjäytymisen ja köyhy, köyhyyden vastaisen taistelun alalla tällaista ei välttämättä yhtä paljon ole tapahtunut. Eli Lissabon ja EU 2020 projektin kautta tällaista lähentymistä jossain määrin on tapahtunut, mutta terveydenhuollossa ja eläkkeissä eurooppalaistumista on tapahtunut paljon vähemmän. Samanlaiselle syvyyden asteelle ei ole päästy. Entäpä sitten vertailujen voima? Nyt me tiedämme paljon enemmän siitä, mitä jäsenvaltioissa todella tapahtuu. Ja meillä on valtavasti tietoa ja, ja tilastoja käytössämme verrattuna siihen tilanteeseen, joka vallitsi ennen Lissabonia. Meillä on vertailukelpoista tietoa, me tiedämme paljon enemmän siitä, mikä tilanne on, mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi pyrkiä. Jäsenvaltiot ovat myös paljon avoimempia rajat ylittäville vertailuille. Ne ovat avoimia toimimaan yhteistyössä tai sitten muuttaa myös kansallisesti toimintatapojaan vaikkakin ongelmia on ollut esimerkiksi eläkkeiden suhteen, niin että olisi hyväksytty yleisiä, yhteisiä tavoitteita tai suuntaviivoja, niin jo tietoisuus muiden järjestelmistä on osoittautunut hyödylliseksi tietyissä kansallisissa yhteyksissä. yhteyksissä. Tietenkään koskaan ei voida osoittaa, että tietyt tulokset ovat vain ja ainoastaan Lissabonin ansiota – mutta kun ajatellaan EUn laajentuvia toimivaltuuksia, niin tämähän on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Jos ajatellaan yhtenäisasiakirjaa ja sen kerrannaisvaikutuksia, ja sitä poliittista energiaa, optimismia, joka sitten valui lukuisille muille politiikan teon alueille. Tätähän pidetään klassisena esimerkki tapauksena tästä vaikutuksesta. Mutta jos katsomme Lissabonin strategiaa, niin onko sillä vaikutuksia muihin aloihin? Siirtääkö se integraatioprosessia eteenpäin? Syventääkö se integraatioprosessia? Minusta on aivan oikein todeta, että näin ei ole varsinaisesti käynyt. Terveydenhuolto ja eläkkeet eivät alun perin olleet mukana Lissabonin strategiassa, mutta toki niihinkin on sitten kehitetty oma koordinointimekanisminsa. Kun sitten Kokin raportin pohjalta 2005 luotiin tämä työpaikkastrategia, niin integraation syventyminen ja laajentuminen, niin tästä ei juurikaan ole todisteita. No sitten heikkouksiin. Voin, voimme puhua tiedon siirtymisestä ja politiikan tavoitteiden avoimuudesta, mutta Oikeastaan kyllä voidaan sanoa, että Lissabon ei ole päässyt tavoitteisiinsa ja jäsenvaltiot ovat pitkälti tästä vastuussa. Miksi näin on? Me katsomme, että kolme seikkaa nousivat esille tutkimuksen yhteydessä. Yksi näistä on se, että Lissabonin strategia oli ikään kuin liikkuva maali, johon pyrittiin. Vaikkakin oli selkeämmät tavoitteet ja 2005 Lissabon uudistettiin, niin nämä liikkuvat tavoitteet osoittautuivat hyvin vaikeiksi. 2005 uudistettu strategia muutti Lissabonin tavoitteita sen suhteen, miten taloudellisen edistyksen pitäisi yhtyä myös sosiaaliseen edistykseen ja pitäisi saada aikaiseksi talouden kautta sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Eli tällainen kolmas ajatusmalli ja foorumi eurooppalaiselle modernisaatiolle piti synnyttää. 2005 vuoden jälkeen puhutaan eurooppalaisesta sosiaalimallista, tai oikeastaan se jäätään että kokonaan puuttumaan, ja sitten kasvua ja työpaikkoja, vaikka strategiassa korostettiin, niin sen ei sitten siirtynyt komission ja jäsenvaltioiden tekemään työhön. Tämähän oli kokeellinen hallintomenettely. Ja sitten jäsenvaltioissa syntyy paljon epäselvyyttä, sekaannusta, kun ajatellaan tavoitteiden uudelleen, määr, uudelleen määrittelyä. Kenties nämä tavoitteet sopivat vuoteen 2005 hallituksia ajatellen, mutta sitten kun ajatellaan muita sidosryhmiä, niin nämä tavoitteet eivät välttämättä heidän kannaltaan olleet hyviä. Tämä on mielenkiintoinen löydys. Ajatellaan EU 2020 uudelleen tarkastelua. Jos tavoitteita radikaalisti muutetaan, niin tämähän voi viedä pohjaa pois siltä kyvyltä, jota kansallisilla toimijoilla on edetä kohti näitä tavoitteita. Toinen kysymys, jota on pohdittava, on se, että avoin koordinaatiometodi on hyvin heikko hallintomalli. Kaikissa ei ole samaa raportointisykliä, ei ole mitään yhtä ja ainoaa mallia, vaan näitä malleja koordinaatioksi on monia. Ja todellinen pähkinä purtavaksi on se, että jos käytetään tällaista naming and shaming-menettelyä, jonkinlaista paremmuuslistaa, niin nämähän olivat hyvin kiistanalaisia neuvostossa. Jäsenvaltiot ovat hyvin vastentahtoisia tällaisten tulostaulujen suhteen tällä on saattanut olla jonkinlaisia vaikutuksia. Mutta tämä on äärimmäisen poliittinen prosessi. Ja uskon, että neuvosto nimenomaan on tässä hyvin vastentahtoinen. Hallintoprosessi on hyvin sirpaloitunut ja suurin osa koordinointimetodeista omasi hyvin eh, kevyen hallintorakenteen. EU 2000 2020. Tulokset toki ovat varsin rohkaisevia, kun ajatellaan tätä hallintorakennetta, niin siinä on yksinkertaistamista tapahtunut. Tutkimuksessa saimme selville myös sen, että on mielenkiintoista pohtia sitä, että aiheesta keskustellaan Euroopan parlamentissa – Yksi esille nousevista kysymyksistä on se, että on ollut puutetta toimielinten välisestä johtajuudesta. Kun puhumme Lissabonin strategiasta tai EU 2020, niin edelleenkin tämä on kovin hallitusten välistä. Jäsenvaltiot ovat vallankahvassa tässä prosessissa ja suvereniteettia ei juurikaan, juurikaan luovuteta yhteiseen käyttöön, eikä minkäänlaista auktoriteettia ole haluttu delegoida Euroopan komissiolle. jäsenvaltioiden kyvyttömyys luopua, tinkiä suvereenisuudestaan ja al- sallia äh, yh- toimielinten äh, valvoa tätä koordinointia oli nimenomaan yksi selkeä puute. Neuvoston rakenteet ja tehtävät eivät välttämättä sovi näin kompleksiseen äh, uudistus toimintaan. Siellä usein käsitellään kiireellisempiä kysymyksiä kuin Lissabonin strategia. Neuvosto ei voinut tarjota tarvittavaa johtavuutta, jotta olisi seurattu edistystä, olisi stimuloitu sitoutumista ja valvottu tulosten saavuttamista. Sitten komissio, sen rajalliset valtuudet sitten vuoden 2005, jolla olisi voitu ylittää tämä johtajuusvaje, Ja sitten viimeiseksi vielä Eurooppa-neuvoston rooli keskiössä. Tämähän vaaransi hyvin pitkälle avoimen koordinaatiometodin avoimuuden. Lissabonin strategian yksi keskeisiä tekijöitä, tekijöitä oli nimenomaan se, että suuri kirjo toimijoita kansalaisyhteiskunnasta saadaan tässä mobilisoiduksi, jotta asioita viedään eteenpäin. Mutta oikeastaan tässä toimittiin pikemminkin suljettujen instituutioiden kanssa. Tämä rajoitti kykyä rakentaa koalitioita, tuoda mukaan kansalaisjärjestöjä ja kansalaiskenttää tähän hankkeeseen. Niin, ja näin ollen avoin koordinaatiometodi on saanut osakseen aika lailla kritiikkiä niin, että se ei ole suinkaan niin demokraattinen tai mukaan ottava kuin mitä oli ajateltu. Ja sitten lopuun vielä muutama päähuomio. Kilpailukykykuva EU:ssa on polarisoitunut entisestään. Yksi tekijä, joka on tähän johtanut, on ollut jäsenvaltioiden kyvyttömyys päästä Lissabonin tavoitteisiin Tämä polarisoituminen on itse asiassa hyvin vaarallinen jama. Se vähentää esimerkiksi kannustimia lähentyä vapaaehtoisesti jäsenvaltioiden välillä ja se on myös liian kallis sitten näille ylijäämämaille. Syntyy tämä kaksijako alijäämä- ja ylijäämämaihin. Hallitusten välinen koordinaatio on jo käyttänyt kaikki käytettävissä olevat keinot. Tarvitaan uutta pakettia EU-hun, jolla saadaan konkreettisilla toimilla vähennettyä epätasa-arvoa EUn sisällä. Tästä huolimatta me olemme molemmat optimisteja yksilöinä ja Eurooppa 2020 suhteen olemme optimistisia. Lippulaivahankkeet ja tietoisuus siitä kaikesta, mitä tämä voi luoda, on kyllä myönteinen askel eteenpäin. Lisääntyvät budjettivarat EU 2020 tavoitteen suhteen on myös rohkaiseva merkki. Monet EU 2020 tavoitteet voisivat olla talouspolitiikan suuntaviivoina. Komissio voisi tehdä paljon parempaa työtä niin, että yhdistäisi politiikan EU 2020 tavoitteisiin. Miten nyt säästöbudjettien aikoina par, parhaalla tavalla päästään tähän tavoitteeseen. Lissaboni EU 2020 pitäisi ikään kuin nähdä menetettynä vuosikymmenenä ja 15 vuotta, kun ajatellaan Euroopan talouden toipumista tästä kriisistä. Kiitos. Tämä oli nyt erittäin mielenkiintoista tällaista tieteellistä tulosta. Ja ehdottaisin ajatellen nyt aikataulua. Että meillä on ihan lyhykäinen äh, kyselykierros niin, että muutkin puhujat saavat vielä aikaa. Ja puheenvuoro Rava Gressler. EU-rahojen vaikutuksetko eivät ole sitten äh, mitattavissa vai? Okei. Okay. Äh, let's collect, ja bitte. Danke. Gibt's weitere Wortmeldungen? Onko muita? Ei. Can you measure the input? Niin, voidaanko siis mitata EUn rahojen vaikutus? We've already um, talked a little... No, tästä puhuttiin jo hieman aikaisemmassa puheenvuoroissa. Mutta johtopäätös on se, että se rahamäärä, mitä EUn budjetissa on sidottu hoitamaan nimenomaan taloushallinnon kysymyksiä ei ole lähelläkään riittävä. Mutta aikaisemmatkin puhujat, puhujat täällä siitä, että tarvitaan suurempia siirtoja niistä maista, jotka eh, toimivat paremmin niille, joilla ei ole niin hyvä tilanne. Mutta tämä on asia, jota ei kovinkaan helposti voida ratkaista niissä maissa, joissa on plussaa. Se, mikä on ehkä tärkeämpää kuin tämä määrä rahaa, jota Eurooppa käyttää, on se, ovatko nämä rahat tehokkaassa käytössä. Ja tulokset ovat tähän mennessä olleet sellaista, tällaiset niin kutsutut hallitusten väliset tai puolihallitusten äh, väliset avoimen konnon järjestelmät eivät ole saaneet aikaan tuloksia. Joten ei oikeastaan ole mitään eroa sillä, että onko käytetty yksi euro vai enemmän, jos sitä ei ole käytetty kunnolla, kunnollisella tavalla. Minusta Euroopan pitäisi käyttää enemmän ja käyttää rahojaan paremmin. Ja ainoa tapa, jolla voin ajatella, ei ole minkäännäköistä avaruustiedettä, vaan että löydettäisiin jokin keino, joka sitoo jäsenvaltiot tällaiseen uudistuspakettiin, joka veisi Eurooppaa eteenpäin. Okay. Let's, uh, let's go into one aspect you just... Mennään tässä hieman lähemmin äh, asiaan, jonka te mainitsitte. Eli tarvitaan siirtoja näistä äh, plussalla olevista maista heikommin meneville maille. Ja te käytitte myös USA-mallia tässä vertailuna. Siellä ei ole tällaisia siirtoja, vaan esimerkiksi työmarkkinat ovat joustavat esimerkiksi vaikkapa Suurten järvien alueelta Kaliforniaan. Jos katsotaan kohesiopolitiikkaa, minä olin abs- käyttöasteiden esittelijä ja tilanne oli niin uskomaton, että maat eivät käyttäneet rahaa, kuten esimerkiksi Kreikka ennen kriisiä. Ne eivät käyttäneet näitä rahoja. Sisilia, Kalabria, Bulgaria, Romania. Mutta ei ole totta, että rahaa ei olisi voitu käyttää sen takia, etteikö meillä olisi ollut hyvää hallintoa ja hyviä esimerkkejä. Puola ja Viro esimerkiksi. Puolalla oli ongelmia, sitten ne tekivät uudistuksia, joten ei ole totta, että Euroopan unioni esti ketään käyttämästä näitä varoja tehokkaalla tavalla. Missä vastuu on? Vastuu on siellä, missä rahat käytetään, eli jäsenvaltioissa. Joten tästä näkökulmasta te sanoitte juuri, että ei tarvita enempää rahaa, vaan parempaa rahan käyttöä. Mutta jos nyt katsotaan näitä yksityiskohtia ja jos katsotaan makrotaloudellisia keskusteluita tieteenalalla, niin minusta tuntuu, että tämä on asia, jota ei ole valotettu tarpeeksi. Me olemme jumissa vanhaan Euroopan vanhassa eurooppalaisessa eh, järjestelmässä ja siinä, miten varoja jaetaan, emmekä keskity tarpeeksi todelliseen politiikkaan, jossa keskitytään innovaation kasvuun, uusiin työpaikkoihin ja siihen, että löydetään uusia mahdollisuuksia. Eh, mitä mieltä te olette tästä? Um, I'm reply to you. No, vastaan parhaalla osaamallani tavalla mihinkä liittyy pari asiaa. Yksi on se, että hallitukset ja jäsenvaltiot eivät kykene käyttämään rahaa, joka on allokoitu heille. Niin se liittyy koko tähän Lissabon ja Eurooppa 2020 tavoitteisiin. Nämä kaksi prosessia eivät välitä erityisen hyvällä tavalla kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tässä Bryssel puhuu Brysselin kanssa – ja jos me todellakin haluamme eh, esimerkiksi Eurooppa 2020 asiaa viedä eteenpäin, niin silloin jäsenvaltioidenkin täytyy tavallaan toimia. Ei tämä ole Euroopan parlamentin vastuu, vaan tässä on kysymys kaikista EUn toimielimistä, jotka pyövät viemään tätä asiaa eteenpäin ja rakentamalla prosessia alhaalta ylöspäin. Minusta on mielenkiintoista, että minä olen täällä puhumassa Euroopan parlamentissa tästä prosessista, koska äh, tämä on äh, hyvinkin äh, rohkaisevaa. Tämä, tässä on paljon asioita, joita voidaan tehdä, jotta laajennetaan sitoumusta hallitusten taholta ja kansalaisjärjestöjen taholta. Toinen, mikä tulee sitten kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen ja työvoiman liikkuvuuteen. Nimittäin USAn ainoa työkieli on englanti. Ja taas Euroopan unionissa meillä on kielimuureja. Ja työllisyyden ongel, liikkuvuuden ongelmia valotettiin Englannissa, jossa enemmistö itäeurooppalaisista siirtolaisista – ovat tehneet työpaikkoja, jotka ovat heidän pätevyyden alapuolella sen vuoksi, että heillä ei ole tarpeeksi hyvää kielitaitoa, jotta he voisivat toimia tai työskennellä samalla tasolla kuin he voisivat esimerkiksi Puolassa tehdä. Eli jos nyt puhutaan tästä työvoiman liikkuvuudesta, niin silloin meidän täytyy miettiä myös kielten osaamista ja kielikoulutuksen laatua, joka mahdollistaisi työvoiman liikkuvuutta. Tällä hetkellä se on kuitenkin jossain määrin este. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Kiitoksia oikein paljon mm, Pamba Dimitriulle ja Copelandille. Kiitoksia ja nähdään taas. Ja, ich komme damit äh, zum dritten Teil. Ja nyt sitten äh, tämän päiväisen iltapäivän kolmas osio. Pyytäisin äh, tänne seuraavia puhujia. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen jäsen Henrik Otbo, tervetuloa, sekä tohtori Manuel Mates. Nyt kysymys äh, liittyy siihen, onko Lisbonin strategia ollut hyvä ja onko strategia ollut tuloksellista? Ja, ich darf also das Mitglied des Rechnungshofs, Herrn Otpo. Ja annankin nyt sitten ensin äh, puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimen jäsenelle. Heti kun vain olette istuutuneet ja asettuneet paikoillanne, niin saatte heti aloittaa. Chairman, honorable members of the commission. Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät näistä herrat. Hienoa, että saan olla täällä. Käsittääkseni tämä on ennen vaaleja viimeinen budjetinvalvontavaliokunnan kokous, joten aivan erityinen kunnia on olla täällä tänään. Minulla on mahdollisuus edustaa tilintarkastustuomioita, tuomioistuinta täällä tänään ja kertoa riippumattoman kannan varojen käytöstä. Ja koska aikaa ei ole niin paljon, niin annan teille vähän lyhyemmän esityksen kuin mitä siellä – kokousasiakirjoissa on. Lissabonin strategian osalta ei pitäisi keskittyä ainoastaan siihen, miten ei ole päästy Lissabonin strategian tavoitteeseen, vaan katsottava, mitä voidaan oppia tästä, miten voitaisiin saada parempia tuloksia tulevaisuudessa. Aluksi vähän kontekstia Lissabonin strategiasta ja vähän siitä, miten se hyväksyttiin. Sen jälkeen katson arviointeja, joita on tehty komissiossa, katson heikkouksia täytäntöönpanossa tilintarkastustuomioistuimen kannalta ja katson sitä, miten pitää tiukemmin katsoa tuloksia tulevien ohjelmien osalta. Lehtisessä kirjallisessa kannassani on muitakin kantoja tilintarkastustuomioistuimen toiminnan tarkastuksista, mutta en puhu niistä kaikista suullisen esitykseni aikana. On tärkeää muistaa, että Lissabonin strategia liittyy koko unioniin ja täytäntöönpano ja rahoitus on pitkälti jäsenvaltioiden kontolla. EUn budjetilla voi parhaimmillaankin olla vain pieni vaikutus strategian tavoitteisiin pääsyssä. Lissabonin strategian kautta haluttiin tehdä Euroopan unionista dynaamisin tietopohjainen talous maailmassa, jossa saadaan kestävää kasvua, parempia kestäviä työpaikkoja, suurempaa sosiaalista koheesiota ja ympäristön kunnioitusta vuoteen 2010 mennessä. EU-tason tavoitteet, kuten monet ovat esittäneet tänään, esitettiin niin, että sama malli sopii kaikille. Mitään yksittäisiä kansallisia malleja ei ollut eikä otettu huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden lähtökohtia tai suhteellisia heikkouksia tai vahvuuksia – Jälkeenpäin katsottuna tämä lähestymistapa ehkä on vaikuttanut siihen, että jäsenvaltiot eivät ole pitäneet itselleen niin tärkeänä Lissabonin strategiaa. Ensin pyrittiin saamaan Lissabonin strategian Euroopan neuvoston päätelmät poliittisiin välineisiin niin, että esimerkiksi tehtiin erityisiä suunnitelmia – tietoyhteiskunnan tutkimuksen kehityksen yrittäjyyden osalta. Perustuen väliajan arviointiin, joka saatiin päätöksen marraskuussa 2004, komissio totesi, että tähän mennessä saadut tulokset olivat pettymys ja Euroopan talous ei ollut pystynyt toimimaan niin hyvin kasvun, tuottavuuden ja työllisyyden osalta kuin toivottiin. Väliarvioinnin jälkeen komissio halusi keskittyä toimiin, joilla voidaan parantaa työllisyyttä ja lisätä työpaikkoja – Lissabonin strategia aloitettiin uudestaan ja painotettiin tutkimusta, innovaatiota, investointia ihmiseen, yrittäjyyden tukemiseen ja energia- ja ilmastohaasteisiin. Vuonna 2007 nähtiin myönteisiä sekä, jotka liittyvät kasvuun ja työllisyyteen, mutta maailmanlaajuinen talous- ja rahoituskriisi, joka alkoi vuonna 2008, loi lisää haasteita ja esitti uusia prioriteetteja tuleville vuosille – Keskeisin tavoite oli, että suojellaan Euroopan kansalaisia kaikkein vaikeimmilta talous- ja rahoituskriisin vaikutuksilta, jotta voitaisiin huolehtia yritysten rahoituksesta. Prioritoisoitiin sitä alaa. Nämä tekijät ovat tärkeitä, jotta voitaisiin, voitin voitin huolehtia investoinnista, kasvusta, työpaikkojen luomisesta näin investointiin enemmän tutkimukseen, innovointiin, infrastruktuurin, energiaan. Haluaisin kommentoida joitain prioriteetteja tutkimuksia, joita tilintarkastustuomioistuin on tehty. Toiminnan tarkastus tehtiin vuonna 2008 PK-yritysten toimista, jota on kehitetty aluekehitysrahaston kautta. Tilintarkastustuomioistuin oli sitä mieltä, että tärkeitä puutteita oli, jotka liittyvät lähinnä siihen, että kunnollisia sääntelypuitteita ei ollut eikä riittävästi analysoitu tarpeita. Ei ollut riittävän tarkkaan arvio, huolehdittu arviointijärjestelmästä. Ja kun arvioitiin kohesiopolitiikan investointien kustannustehokkuutta energia-alalla, tilintarkastustuomioistuin totesi muun muassa, että olosuhteet, joissa kustannustehokkaat energiatehokkuusinvestoinnit olisivat voineet toteutua, eivät ole toteutuneet. Näin ei saatu riittävästi energian säästöä aikaiseksi eikä riittävän tehokkaita kansallisia energiansäästösuunnitelmia. Puheenjohtaja, arvon jäsenet, uskon, että voin vetää saman johtopäätöksen kuin komissio vuonna 2010, että Lissabonin strategian kautta ei saatu aikaan niitä tuloksia, joita toivottiin kasvun ja työllisyyden osalta. Jäsenvaltiot he eivät saaneet kurottua umpoen kasvun kuilua. Jäsenvaltioiden tilanne parani ainoastaan marginaalisesti ja vaikka työllisyysluvut osoittivat paranemista ennen talouskriisiä vuonna 2008 kriisiä, niin vuoden 2000 tavoitteisiin ei päästy. Vaikka yksittäisen tilintarkastuksen kautta ei olisi voitu arvioida Lissabonin strategian kokonaisvaikutuksia tilintarkastustuomioistuin on esittänyt useita toiminnan tarkastuksia, jotka liittyvät kasvuun ja työllisyyden hankkeisiin, joita on osittain rahoitettu budjetista. Vaikka tilintarkastuksissa on nähty etuja kansalaisten osalta joillain aloilla, useat tutkimukset ovat osoittaneet, että edut voisivat olla, olisivat voineet olla suurempia ja kustannustehokkaampia, jos EUn toimet olisi suunniteltu ja kohdennettu paremmin. Tilintarkastustoimistoimen tutkimukset ovat myöskin osoittaneet, että useilla saroilla ei voida osoittaa, dokumentoida kunnolla tuloksia, koska ei ole riittävästi tietoa. Tämä on ongelma useasta syystä. Näin ei voida ajoissa huomata, missä ei onnistuttu hyvin, eikä voida oikeasta näitä toimia. Nämä rajoitetaan myöskin mahdollisuuksia katsoa, mitä on opittu, kun suunnitellaan tulevia ohjelmia ja se vähentää myös komission tilivelvollisuutta EUn ja veronmaksajien suuntaan. Vuodesta 2010 tilintarkastustuomioistuin on antanut vastaisen kertomuksensa EUn budjetin täytäntöönpanosta sitä, mitä tuloksia on saatu EUn budjetista erityiskertomusten pohjalta ja komission raportoinnin arvioinnin pohjalta. Siis komission vuosittaisen toimintakertomuksen pohjalta tilintarkastustuomioistuin joka vuosi arvioi kysymyksiä, jotka liittyvät hyvään rainhoidon hallintoon. Yksi asia, joka otetaan esiin, on konsepti, joka liittyy EUn lisäarvoon. Joskus tämä on tuntunut hankalalta tehtävältä, kun arvioidaan ohjelmia, joita osittain rahoitetaan EUn budjetista. Ja kun katsotaan erityisesti Lissabonin strategiaa, kasvua ja työllisyyttä. Monissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa ja myöskin Lissabonin strategian puolivälin arvioinnissa nähdään haasteena se, että saadaan aikaan tuloksia sellaisilla aloilla, joilla ei ole tai ei ole riittävästi sopivia tavoitteita, indikaattoreita pylväiltä ohjelmien osalta. Nämä ovat tärkeitä asioita, jotta voidaan seurata ohjelmaa koko sen kaudella. Lainsäätäjillä on tärkeä rooli, jotta voidaan huolehtia siitä, että on selkeät poliittiset tavoitteet. Ilman tavoitteita varoja käytetään ilman, että kohdennetaan niitä kunnolla, ja näin ei saada kunnollisia tuloksia. Tämä on ainakin riskinä. Kuitenkin selkeästi määritellyt poliittiset tavoitteet EUn lainsäädännössä eivät riitä. Yksityiskohtaisemman suunnittelun keskustelun kautta komission jäsenvaltioiden on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että määritellään kohdennetut tavoitteet ja nähdään, mitä riskejä siihen liittyy, että tavoitteisiin ei päästä. Useat tilintarkastustuomioistuimen tarkastukset ovat osoittaneet, että johdonmukaisesti ei viime vuosien ohjelmien rahoituksessa ole käytetty tuloksiin liittyviä indikaattoreita. Joillain aloilla on katsottu monivuotisia tavoitteita, joita ei ole muutettu tavoitteisiin, joita voidaan mitata vuositasolla. Measuring and assessing the achievement of objectives, of objectives is only possible if an adequate system is put in place at the start of a program, capable of providing relevant, reliable and timely performance data.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 the biggest burden of implementing and funding the initiatives required to reach the EU 2020 targets rests on the member states. An important part of the Commission's role is therefore to co- Suuri osa komission roolia liittyy koordinointiin ja siihen, että ajetaan hyvää hallintoa varainhoidon osalta. Jotta päästäisiin strategisiin tavoitteisiin 2013-2017, on huolehdittava siitä, että saadaan huolehdittua EUn tilivelvollisuudesta suhteessa EUn budjettiin. Tämä on keskeinen seikka, kun valitaan tilintarkastustehtäviä. Tilintarkastustuomioistuin haluaa edelleen antaa kaikille tahoille relevanttia kertomuksia oikea-aikaisesti siitä, mitä komissio sen valtiot ovat saaneet aikaan. Lisäksi vuosittaisessa kertomuksessa on toiminnan tarkastuksia näin nähdään paremmin miten on noudatettu sääntöjä kaikilla politiikan aloilla. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, Mr. Ott. Kiitokset äh, oikein paljon teidän puheenvuorostanne ja nyt äh, sitten edustaja Mattis, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos. Minulla on nyt ilo viedä päätökseen tämä päivä. Me olemme kuulleet paljon täällä Lissabonin strategian menestyksekkäistä piirteistä ja epäonnistumista. Ja minä pyrin nyt tässä välttämään päällekkäisyyksiä mahdollisimman pitkälle niin, että en puhu samoja edeltävien kanssa. Ensin hieman itsestäni. Minä olen tutkinut Nürnbergin yliopistossa Lissabonin strategiaa ja minun tutkimukseni painopiste oli vähemmän empiirisessä tutkimuksessa liittyen siihen, toimivatko toimenpiteet vai ei, vaan minä enemmänkin tutkin strategian sisäistä rakennetta. Tämä on näkökulma, jota ei vielä tähän päivään mennessä kovinkaan paljon ole käsitelty. Joten siltä osin tämä on varmaankin ihan arvokas täydennys. Olen tutkimuksessani keskittynyt pitkälti siihen, miten talous kehittyy ja miten talous on tukenut ylipäätään kehitystä Euroopassa. Eli millä tavalla saataisiin aikaan parempaa taloudellista kehitystä Euroopan unioniin? Lissabonin strategiahan on hyvin laaja. Ja talouden kehityksen parantaminen oli vain yksi osa Lissabonin sopimusta, mutta se on kuitenkin ollut hyvin legitiimi keskustelun aihe. 2005 painotettiin erityisesti Lissabonin strategiassa tätä taloudellista ulottuvuutta. No, miten pitkälle minä olen tässä tutkimuksessa sitten mennyt? No minä tutkin ensinnäkin sitä, että oliko tämä strategia ylipäätään sovelias talouden kehittämiselle ja yhtenäisten markkinoiden luomiselle. Ja mitkä olivat kaikkein tärkeimmät haasteet? puitteet tällaiselle eh, strategialle, johon Lissabonin tuli hakea vastaukset? Ensinnäkin Euroopan unioni ja talous, Euroopan talousalue, jossa kaikkein tärkeintä on ollut se, että ei ollut eh, joustavaa valuuttakurssivaihtelua tavoitehan on ollut se, että euro on kaikkien Euroopan unionin valtioiden valuutta, mitä se ei vielä tänä päivänä ole. Se etu, mikä valuuttaunionilla on, niin sen rinnalla oli muitakin haasteita, EUn, talous, EUn talouspolitiikan piti löytää vastaus. Jos katsotaan Euroopan talousaluetta ulkopuolelta, niin näkee, että Euroopan unioni, ja unioni joutui konfrontoimaan yhä kasvavan kilpailun kanssa. Kilpailu kasvoi ja yritykset joutuivat kohtamaan yhä enemmän kilpailua yrityksiltä, jotka tuottivat alueen ulkopuolella, jolla on sitten hyvin erilaiset tuotantoprosessit kuin Euroopan unionissa. Eli siis tuotantotekijät, hinnat, luonnollisesti kaikki tämä vaikuttaa siihen, mitkä sektorit ja äh, alat parhaiten voivat menestyä Euroopan unionin alueella. Tässä on kaksi haastetta. Ensinnäkin tämä joustava valuuttamekanismi, jota ei enää ole. Ja toinen haaste on se, että löytää vastauksia yhä kasvavalle globaalille kilpailulle – No miten tällaisten haasteiden parissa sitten toimitaan? Taloudellinen kirjallisuus antaa tähän jonkin verran vastauksia vasemmalla reunalla, varmaankin ihan tuttuja optimaalisten valuutta-alueiden vastaus on yksi. Ja se, mitä alueen täytyy, minkälaisia haasteita ja alueen täytyy vastaa, vastata niin, että se pystyy poistamaan epätasapainoa, jota tänä päivänä esimerkiksi on hyvin paljon erilaisina shokkeina. Rakenteellisia mm, eroavaisuuksia kilpailukyvyssä maiden kesken on myös yksi haaste. Ja valuutta-alue, joka pystyy sopeutumaan ja joustamaan, niin se pystyy tasaamaan näitä tällaisia shokkeja. Muutama esimerkki tällaisista sopeuttamismekanismeista. Yksi keskustelu, jota täällä käytiin esimerkiksi liittyen työvoiman liikkuvuuteen. Työvoiman liikkuvuus on sinällään se sopeutusväline, joka olisi kaikkein optimaalisin. Sen vuoksi, että tämä so- ta- tasaisi näitä shokkeja. Työvoiman korkea liikkuvuus johtaa siihen, että voidaan vastata työvoiman ö, puutteeseen ja liikatyövoiman tasapainottamiseen. Palkkojen joustavuus. Me näemme Kreikassa tänä päivänä, että palkat ovat romahtaneet massiivisesti ja niitä on laskettu poliittisin toimin myös. Kreikka ei voi itse enää vaikuttaa omaan valuuttaansa. Ja näinhän se nyt vain on. Ja tämä on se ongelma, joka Euroopan unionilla on. Eli palkkojen vähentämisellä on mahdollista, että Kreikka kykenee parantamaan kilpailukykyään. Mutta mikä sitten on val- valuutta-alueen sisäinen suhde liittyen Kreikan palkkoihin ja suhteessa esimerkiksi Saksan tai Ranskan palkkoihin. Ja valuutta-alueen toimintakykyä voidaan tällä tavalla mahdollisesti parantaa. Palkkakehitys on paha asia luonnollisesti niille, joihin se iskee. Mutta toisaalta sitten se todennäköisesti auttaa Kreikkaa parantamaan kilpailukykyään. On myös muita sopeuttamismekanismeja. Yhden tekijän haluaisin vielä ottaa esiin, vaikka kello on jo paljon. eri, äh, hyvällä talouspolitiikalla voidaan äh, pienentää talouksien äh, tavallaan erilaisia kehityksiä. Yhteenvetona, mitä paremmin valuutta-alue täyttää edellytykset ja mitä enemmän sillä on sopeutumismekanismeja, sitä vakaampi ja kestävämpi on investointiilmapiiri. Oikealla puolella, tästä puhuttiin täällä myös jo tänään, avainsana liittyen relatiiviseen, suhteelliseen kilpailukykyyn. Kysymys on puhtaasti siitä, että taloudellisessa kirjallisuudessa – liitetään vauraus ja kansainvälinen kauppa ja kansainvälisen kaupan erikoistuminen, eli siis nimenomaan niillä sektoreilla, jossa on kaupalla etuja verrattuna muihin. Ja kysymys, minkä voi sitten esittää, on se, että millä tavalla Lissabonin strategia sitten kattaa kaikki nämä haasteet ja vaatimukset. Jos katsoo Lissabonia, niin Lissabonin strategia, niin Lissabonin strategian sisäinen rakenne antaa itse asiassa aika hyvän vastauksen tähän. Ja ne toimenpiteet, joita Lissabonin strategia tarjoaa esimerkiksi valuutta markkinoille, yhtenäiselle valuutalle ovat hyviä ja sitä kautta saadaan myös kansainvälistä kilpailukykyä esimerkiksi uusissa teknologioissa ja muilla aloilla, joita tuetaan ja joista voidaan olettaa, että ne ovat tällaisia tulevaisuuden aloja EU:ssa. Hyvin vielä muutama esimerkki. Me olemme puhuneet täällä jo hyvinkin paljon avoimesta koordinointimenetelmästä, mutta ei kuitenkaan tästä näkökulmasta vielä. Avoin koordinointimekanismi Siinä on pyritty saamaan aikaan parempaa yhteensopivuutta jäsenvaltioiden kesken. Politiikkaa on valtavirtaistettu ja on pyritty välttämään tällaista ristiriitaista politiikkaa ja avoin koordinointimenetelmä on myös mahdollisuus huomioida rakenteellisia eh, eroja ja niiden tukemisia eri talouksien kesken. Eli avoin koordinointimenetelmä vahvistaa talouspoli- yhteis- talouspolitiikan yhteistyötä EU:ssa. Ja sitten vielä palveludirektiivistä, joka astui voimaan Lissabonin strategian alkuaikoina. Palveludirektiivihän, sehän, senhän tarkoituksena oli parantaa talousalueen kilpailukykyä ja siinä tuettiin nimenomaan työntekijöiden liikkuvuutta, mutta ei kuitenkaan missään pitkän aikavälin ulottuvuudessa sen vuoksi, että palveluthan useimmiten ovat väliaikaisia, mutta ne kuitenkin tukevat liikkuvuutta. Rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmat parantavat rakenteiden uudistamista ja myös erot kilpailukyvyssä, äh, eroja kilpailukyvyssä voidaan tasata sillä tavalla, että, että ne maat, joilla on huonompi kilpailukyky, saisivat sitten erityisiä investointeja Mutta en tässä nyt lähde yksityiskohtaisesti näitä asioita käsittelemään. Me olemme luoneet tällaisen informaatioyhteiskunnan, meillä on Euroopan yhteinen tutkimusalue. Nämä kaikki toimenpiteet ovat äh, tavallaan äh, hyviä investointivälineitä ja niihin saadaan myös hyvin äh, yksityistä rahaa, koska tällä tavalla voidaan investoida sellaisiin aloihin ja sellaisille sektoreille, jotka ovat erityisen soveliaita kukoistamaan Euroopan unionin alueella. Lopputulos on kuitenkin se, että Lissabonin strategian sisäinen rakenne meni oikeaan suuntaan, mutta tätä luonnollisesti varjostaa josta aikaisemmin täällä on nyt jo paljon puhuttu. Tätä varjosti ehkäpä tällainen ää, ei täydellä sydämellä tehty toimeenpano. Esimerkiksi palveludirektiivi on hyvä esimerkki. Jos otetaan nyt tässä mittatikuksi nämä haasteet, jotka mainitsin, niin olisi ollut hyvä asia, jos komission alkuperäinen palveludirektiivi luonnos olisi toteutettu. Sen vuoksi, että palvelut Euroopan unionissa olisivat yksinkertaistuneet. Se, mikä sitten loppujen lopuksi hyväksyttiin palveludirektiiviksi, ei tuonut mukanaan sitä joustoa ja liberalisointeja, mitä komission ensimmäisessä luonnoksessa oli. Ja sitten hieman vielä tavoitteista, jotka mainitaan jo huippukokouksen, huippukokouksessa 2000. Eli siis kestävyys. Tästä ei varmaankaan sen enempää tarvitse edes keskustella, koska tässä syntyy tavallaan vastakkainen politiikka. Vakaus- ja kasvusopimusta ei vahvistettu, vaan sitä heikennettiin Lissabonin strategian voimassaolon aikana. Ja lopputulokset tiedetään. Toinen esimerkki, ja tämä onkin nyt ihan lopuksi, on EUn yhteisöpatentti. Säännöllisesti tätä, tätä, tämä tuodaan tällaisena toimenpidepakettina, että Lissabonin strategian aikana yhteisön patentti saataisiin aikaiseksi, mutta näin ei käynyt. Vielä lopuksi sisällön, sisällöllisesti Lissabonin strategia oli strategia, joka tunnisti haasteita, mutta toimeenpanotoimenpiteet, täytäntöönpanotoimenpiteet jättivät toivomisen varaan. Avoin koordinointimenetelmä, josta täällä on paljon jo puhuttu, ei ole mikään yhteisömenetelmä. Eikä tulisi antaa sellaista kuvaa, että se on yhteisömenetelmä, vaan tämä on tällainen kansallisten poliitikkojen koordinointimenetelmä. Ja tämä merkitsee sitä, että tällä välineellä tuli rajat vastaan. Ja sitten vielä lopuksi, jos budjettikoordinointia, budjettikoordinoinnilla pyrittiin vaikuttamaan jäsenvaltioiden toimiin enemmän kuin avoimella koordinointi menetelmällä ja sen vuoksi ette varmaankaan ole hämmästyneitä siitä, että tämä avoimen koordinoinnin menetelmä oli aikamoisen paineen alaisena. Eli Lissabonin strategia tunnisti paljon haasteita sekä eu tasolla että jäsenvaltioiden tasolla, mutta molemmilla tasoilla tämä strategia sitä ei viety tarpeeksi käytäntöön. Enkä sen vuoksi usko, että on kovin paljon odotettavissa Eurooppa 2020 tavoitteeltakaan, koska siinä toistetaan hyvin pitkälti Lissabonin strategiaa positiivisen ja negatiivisten puolien myötä. Mattes und Otbo, jetzt. Kiitokset teille, tohtori Mattes ja Henrik Otbo. Ensin eh, Ingrid Kressel. Paljon kiitoksia. Kiitos näistä puheenvuoroista, Herotvo. Kiitos paljon. Hyvä, että tulitte tänne. Mitä neuvoa antaisitte, jos haluatte parempaa tilivelvollisuutta, niin mitä tekisimme paremmin Eurooppa 2020 strategian osalta? Kysymys on molemmille puhujille. Kiitos sitten ja Müller. Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi kysymys tuomioistuimen edustajalle ja sitten vielä kommentti Matesille. Olen täysin samaa mieltä, että olisi hyödyllistä saada indikaattorit. Me aina olemme tätä odottaneet ja tämä on ollut juuri se tulos, mihin halusimme päästä. Jos talousympäristö muuttuu näin nopeasti, ja BKT, BKT Kreikassa laskee 20 prosentilla ja miten sitten koskaan saadaan luotettavia muuttujia aikaiseksi, joiden avulla arvioidaan edistystä. Niin monet muut tekijät vaikuttavat hankkeiden suunnitteluun. Eikä pelkästään se, mitä me oletamme näissä käyvän. Kiitos ja Rova Kresle pyysi vielä puheenvuoroa. Kiitos paljon. Meillä on nyt yksi ongelma tuleville vuosille. Meillä on vielä valtavasti epäonnistuneita hankkeita käsillä, esimerkiksi Kreikan osalta satoja hankkeita ja Tsekin tasavallan osalta – pari viikkoa sitten nähtiin, että joko pitäisi saada hankkeet loppuun tai sitten maksaa takaisin aloitettujen hankkeiden osalta maksetut varat. Eli jonkinlainen jarru pitäisi olla sellaisten hankkeiden osalta, joista ei ole mitään hyötyä. Mutta jäsenvaltiotkin ymmärtävät, että voi syntyä tilanne, jossa vaaditaan rahoja takaisin ja valtavan paljon. Mitä tehdään näille hankkeille, jotka ovat tällaisia epäonnistuneita hankkeita. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Nyt annan sitten lyhkäiset eh, puheenvuoro vastausmahdollisuudet. Kiitos näistä kysymyksistä, Gressle Mulder. Muller. Ensimmäisenä mieleni tuli puhua EUn lisäarvosta. EUn pitäisi rahoittaa sellaisia, vain sellaisia toimia, joissa on EUn lisäarvoa. Nyt on kovin vaikeaa määritellä, mitä tämä tarkoittaa eri politiikan lohkoilla. Sen takia tuomioistuin on keskittynyt tähän kysymykseen. Muutoin kilpaillaan paljon suurempien kansallisten budjettien kanssa. Täytyy olla erityistä EUn lisäarvoa, jos Euroopan unioni on rahoittamassa hankkeita. Meidän pitäisi tunnustaa se, että toki sääntöjen noudattaminen on edelleenkin tärkeää. Se on jatkossakin tärkeää, mutta nyt on suuri siirtymä, ja näen, että komissiokin on tämän hyväksymässä, on siirtymä sääntöjen noudattamisesta ja siitä, että rahaa vain siirretään varainsiirtona paikasta toiseen. Katsotaan nyt sitä, että saadaan aikaiseksi tuloksia. Unioni haluaa toimia tehokkaalla tavalla, jotta saadaan toiminnalla tuloksia aikaiseksi rahoituksen kautta. Tämä vaatii kyllä aikaa. Ja esittelen aivan oikeassa, kun hän totesi, että mitä tällä välillä sitten tehtäisiin. Nyt on kovin vaikeata päästä korkealle tasolle, koska paljon menoja on jo sidottu, vaikkakaan indikaattoreita ei ole ollut käytössä. Nyt elämme jonkinlaista siirtymäkautta, ainakin minun näkökulmastani. Kiitos ja sitten herra tohtori Martes, haluatteko vielä nopeasti vastata? So, ähm, Sie haben gefragt. Niin, mitä Analyysi, jonka itse tein, osoitti jo, että Lissabonin strategiassa oli ihan oikeat lähtökohdat. Jos ajatellaan, mitä haasteita. Siitä sitten pystyttiin johtamaan, niin se oli strategia, joka kulki oikean suuntaisesti. Kuten monet muut puhujat tänään, minäkin osoitin, että strategian täytäntöönpanossa oli ongelma. No, mitä voitaisiin nyt hoitaa paremmin? No, voitaisiin pohtia sitä, Voitaisiinko ajatella, että yhteisöllistämistä tuetaan joillain aloilla, ei pehmein keinoin, vaan pidemmälle menemien välineiden kautta. Tähän tarvitaan totta kai jäsenvaltioiden tahtoa. Ja päättäväisyyttä myös jäsenvaltioiden puolelta. Tällä hetkellä en oikein näe valmiutta tällaiseen. Mutta lopulta tämän kysymyksen yhteydessä on näitä asioita tarkkaan pohdittava. Äh, no niin, kiitos hyvät naiset ja herrat. Ja nyt me olemme päässeet sitten siihen kohtaan, jossa annan äh, esittelijälle vielä mahdollisuuden loppupuheenvuoroon. Ellei täällä joku muu vielä halua puheenvuoroa, ei näin vaikuta olevan, joten äh, edustaja Gressle, olkaa hyvä. Kiitos se äh, puheenjohtaja. Mitä kaikkea meistä olisikaan voinut tulla, mikäli finanssikriisiä ei olisi ollut? Ainakaan me emme olisi sitten joutuneet puhumaan siitä, miksi kasvu- ja vakaussopimus ei onnistunut. Minusta on mielenkiintoista, että kaikki puhujat ovat olleet hyvin pitkälti yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioissa on toimittu hyvin eri tavalla. Ja tämä on sitten ollut tavallaan se epätasapaino, joka on johtanut suurempiinkin kysymyksiin. Eli kysymys tavallaan siitä, millä tavalla talouspoliittinen kurssi ja Lissabonin tragedian ja innovaation, tavalla, innovaation avulla on tavallaan yritetty äh, ylittää näitä ongelmia, kuten esimerkiksi äh, aivovuotoa tietyissä jäsenvaltioissa. Joten siis se, äh, esimerkiksi se, että, että yhdestä jäsenvaltiosta koulutetut lähtevät toiseen valtioon ja toisinpäin. Työpaikat ovat tärkeitä, mutta kuitenkin tässä on nyt yritetty ponnistella niin, että saataisiin aikaan tavalla tällaista henkistä pääomaa joka paikkaan. Joten tämä on asia, jota meidän täytyy vielä hieman työstää. Eli nämä konkreettiset seuraamukset tästä, tästä EU-politiikan seurauksista – me olemme nähneet, että EU-rahoilla on vaikutusta vain silloin, kun siinä tapahtuu myös uudistuksia. Eli Lissabonin strategia olisi voinut olla paljon menestyksekkäämpi, jos sen nyt lievästi sanon, mikäli me olisimme panostaneet siihen enemmän. Ja nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että 2020-strategia ei koe samaa kohtaloa. Euroopan parlamentissa meidän täytyy nyt työskennellä sen kysymyksen parissa, millä tavalla me saamme aikaan joka puolella innovaatioita ja sitä, että 2020 2020 strategiaa toteutettaisiin paljon johdonmukaisemmin ja käytettäisiin esimerkiksi vastuuvapaus, vastuuvapauden myöntämismenettelyitä tehokkaammin. Meillä on jäsenvaltioita, jotka reagoivat vasta siinä vaiheessa, kun heitä kovasti paino, painostetaan. Jäsenvaltioiden täytyy olla parempia, samoin myös komission ja myös Euroopan parlamentin avoin koordinointimenetelmä on mitä se on ja kuultelin tarkkaan, kun te puhuitte avoimen koordinoinnin menetelmän positiivista puolista liittyen esimerkiksi siihen, että saadaan aikaa verrattavia tilastoja. Ja se on se arvo, minkä me olemme nähneet. Eli tavallaan informaation kautta voidaan harjoittaa painostusta. Avoin koordinaatio olisi voinut olla sisällöltään ehkäpä tiukempaa, mutta tavoite kuitenkin saavutettiin tältä osin ainakin tilastojen osalta. Ja ideoiden puute ja tietenkin rahan puute. Mitä tehdään niillä alueilla, missä ei ole taloudellista infrastruktuuria? Millä tavalla me saamme tuotua tätä infrastruktuuria sinne? Ja sen vuoksi sitten haluttiinkin luoda näitä erityistalousalueita ja oli mielenkiintoista kuulla tästä myös näkemyksiänne. Toivon mukaan uudella parlamentilla on rohkeutta äh, vaatia äh, tämän politiikan uudelleen järjestelyä. Lewandowskikin sanoi, että rakennerahastoissa on keskitetty eh, infrastruktuuriin ja se ei aina ollut välttämättä hyvä asia. Eli jäsenvaltiot eh, tavallaan kokivat, että heidät eh, pakotettiin tähän. Meidän olisi pitänyt tukea enemmän innovaatioita, eli investointien pitäisi mennä aivoihin eikä betonki, betoniin. No, minä äh, kiittäisin äh, teitä. Te olette tutkineet hienoja asioita, tärkeitä asioita. Mattes varsinkin ei mikään kovinkaan kiitollinen alue, mutta sydämestä kiitokset teille kaikille ja haluaisin kiittää myös sihteeristöä, joka näki paljon vaivaa. Ja äh, oli todella vaikea saada puhujia. Me olisimme halunneet tänne maa-analyysejä, mutta me emme onnistuneet me olisimme halunneet jäsenvaltioista edustajia kertomaan, mitä heidän maissaan tapahtuu. Mutta kiitokset kuitenkin sihteeristölle siitä, että tämän kuulemisen järjestäminen ylipäätään oli mahdollista. Ja, vielen Dank äh, an die Berichterstatterin Inge Gressel. No niin, kiitokset esittelijä Inge Gresselille. Ja nyt minä äh, budjettivalvontavaliokunnan puheenjohtajana haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni tässä valiokuntamme nähtävästi viimeisessä kokouksessa tällä vaalikaudella. Haluaisin kiittää tämän iltapäivän puhujia. Minusta tämä oli erittäin hyvä päätös meidän työllemme, se, että me käsittelimme Lissabonin strategiaa ja arvioimme sitä budjettivalvonnan äh, tavallaan tarpeista. Ja että tällainen kuuleminen herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia on ihan normaalia. Esimerkiksi kysymys siitä, millä tavalla Euroopan unionin maat olisivat kehittyneet, mikäli ne eivät olisi olleet EUn jäseniä, eivätkä olisi voineet saada tukea EUsta. Ja kysymys kuuluu myös, miksi jotkut maat saavat parempia tuloksia EUn varoin kuin toiset. Ja kolmanneksi myös kysymys siitä, että ne eh, maat, jotka ovat valuuttaunionin jäseniä, euroalueen jäseniä, ovatko ne kehittyneet huonommin kuin ne maat, jotka eivät ole euroalueen jäseniä, koska on eh, kuriositeetti, että on maita, joissa on euro, jotka ovat kriisissä, mutta sitten eh, on maita, joilla ei ole euroa ja nekin ovat kriisissä. Eli tässä on myös kysymys siitä, miten suuri vaikutus valuutalla on ollut tähän kriisiin. Eli no, tämä nyt ei ole meidän ensisijainen tehtävämme. Meidän ensisijainen tehtävämme on katsoa, missä rahoja on käytetty, onko varat käytetty oikeissa asioissa, miksi ei, jos näin on ollut. Ja tämä on ollut mielestäni erittäin hyvä pohja kollegoille, jotka sitten jatkavat työtä budjettivalvontavaliokunnassa seuraavalla vaalikaudella. Joten kiitokset kaikille jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssamme tässä valiokunnassa. Ja haluaisinkin nyt vielä kutsua sitten kaikki muutamaksi minuutiksi jutustelemaan. Minä valiokunnan puheenjohtajana ja valiokunnan jäsenten nimissä minä kiitän kaikkia hyvästä yhteistyöstä komissiossa, komission työntekijöiden kanssa, virastojen kanssa, ja erityisesti tilintarkastustuomiota, eh, tuomioistuinta kiitän. Sieltä on nyt jäseniä täällä muitakin läsnä. Kiitän tästä hyvästä yhteistyötä työstä teitäkin. Me olemme aina tehneet yhteistyötä. Sen lisäksi kiitän myös luonnollisesti sihteeristöä, eh, tulkkeja, ryhmien työntekijöitä, budjettivalvontavaliokunta eh, on kantanut oman kortensa kekoon tässä tärkeässä demokratian työssä ja me olemme kyenneet tekemään tietynlaisia korjauksia näissä vaike- näinä vaikeina aikoina ja olen vakuuttunut siitä, että tämä on ollut hyvin tärkeää ja kansalaiset, ainakin niistä keskusteluista, joita minä olen käynyt, että haluavat tietää, mitä heidän rahoillaan tehdään, mitä niille tapahtuu. Ja se on meidän tehtävämme. Ei se aina ole ö, yhtä hyvin vastaanotettua, kun me käymme paikan päällä katsomassa asioita, mutta se on välttämätöntä. Se on välttämätöntä, että näin tehdään. Ja lopuksi sitten haluaisin viitata erään historialliseen tilanteeseen. Minulta kysyttiin kerran, ja varmaan kollegoillekin käy näin, että onnistummeko Euroopan unionissa ja onko meillä hyvä tulevaisuus odotettavissa. Ja kun puhun kansalaisten kanssa minun ja Ingeborg Greslen koti tantereilta, että miten meille menee, kuinka me kehitymme ja, ja millä tavalla me olemme rakentamassa Euroopan unionia ja millä tavalla esimerkiksi Kreikan kaltainen alue voi selviytyä, niin muistuttaisin, että Württembergissä 1800-luvulla oli sellainen tilanne, että tämä alue oli niin köyhä, että Schwarzwaldissa ihmiset kuolivat nälkään ja sieltä lähti todella paljon ihmisiä maahanmuuttajina esimerkiksi USAhan. Ja kun me katselemme aluetta tänä päivänä, niin siellä on onnistuttu. Sinne on värvätty esimerkiksi insinöörejä aikoinaan. Esimerkiksi yksi insinööri nimeltään Daimler muutti tälle alueelle. Eli tästä voidaan ottaa oppia. Ensinnäkin, että köyhä alue voi nousta jaloilleen ja siitä voi tulla taloudellisesti hyvin edustava alue. Ja toisekseen se tarvitsee paljon aikaa. Ja kolmanneksi, eikä tänä päivänä vielä tiedetä, että ne alueet, jotka ovat vahvoja tänä päivänä, ovat jatkossa tulevaisuudessa vahvoja. Ja ne alueet, jotka tänä päivänä ovat heikoimmilla, saattavat jatkossa olla talouskehityksen vetureita. Joten äh, tähän positiiviseen ajatukseen voisi puhaltaa optimismia Eurooppaan, koska sitähän Eurooppa tarvitsee. Minä ainakin uskon, että Eurooppa, Euroopan unioni ja valuuttaunioni vahvistuneena pääsee tästä kriisistä eteenpäin. Ja kiitän teitä kaikkia ja nyt meillä olisi pieni vastaanotto tuolla drinkkiä pientä naposteltavaa.